Ja colleagues, Hyvät kollegat, huomenta. Pyytäisin teiltä, voidaanko hyväksyä esityslista. Kiitos. Meidän pitää vielä hyväksyä pöytäkirjat 22. ja 23. maaliskuuta 2017 ja 21. maaliskuuta pöytäkirja, jossa ei kommentteja. Voidaan pitää pöytäkirjoja hyväksyttyinä. Minulla on vain yksi ilmoitus. Varmasti olette tietoisia 11.30. Meillä on yhteinen kokous 55 säännön mukaisesti oikeusasian valiokunnan kanssa maakohtaisesta, maakohtaisesta suosituksesta. Is the reason for the unusual distribution of places. on jo sovittu ja sama tapahtuu iltapäivällä Ekon Libe-kokouksesta, joka pidetään 20 yli kuusi alkaen ja silloin äänestetään itse asiassa, asiassa vastalausesta koskien delegoitua säädöstä rahanpesun vastaisessa direktiivissä. Ei tiedotuksia trilogeista, niistä puhuttiin viimeksi, joten voidaan mennä kohtaan vii, kohdat viidestä yhdeksään, pankkipaketti, toinen keskustelu. Mennään suoraan asiaan ja annan puheenvuoron tai meillä on siis vain tuntiaikaa ja kaksi esittelijää saa puheenvuoron, kumpikin saa neljä minuuttia. Herra Högmark ensimmäisenä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän varjoesittelijöitä. Meillä on ollut kaksi keskustelua keskeisistä kysymyksistä jo ja tulee tullut tämän puolta siihen tulokseen, että ensinnäkin tässä on kovasti kyse TELAX-standardin käyttöön ottamisesta, pankkien kri- kriisiratkaisu- ja elvytysdirektiivissä. Tämä liittyy myös velkojen velkojen hierarkiaan ja ensisijaisjärjestykseen. Haluaisin korostaa, että on meillä, meillä, meidän täytyy todellakin käsitellä tätä velkojen järjestystä ja 72b-artiklaa vakavaraisuusasetuksessa. Me olemme Eloisaakin keskustelua käyneet näistä kysymyksistä, koska monia ristikkäisiä viittauksia tästä löytyy, mutta tämä viit, nämä ristikkäisviittaukset ovat hiukan ja sisällökkäämpiä meille käsitellä, jotta voimme edetä hyvin. Uskon, että meidän täytyy myös tehdä päätöksiä siitä, miten voidaan käyttää hyväksi tällaista säilytyslauseketta hierarkiakysymyksissä, jotta voidaan varmistaa, että ne jotka tietysti ottavat tänä päivänä voivat tuntea olonsa turvalliseksi jatkossa. Mitä tulee TELAK-vaatimukseen, minulla on sellainen vaikutelma, että TELAK-vaatimus todellakin on sellainen, että syntyy näitä sijoittajan vastuun alle kuuluvia velkoja, kun on tehnyt työtä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kohdalla, niin on erittäin tärkeää toimia tässä niin, ettemme luo harhakuvia tai oletuksia siitä, että, että vain erityisesti vastuun alle kuuluva velka on tällaista. Pitää selventää, että kaikki velka voidaan ottaa velkoja vastuun piiriin, koska tämä on yksi pääeduista, joka liittyy tähän BRRD direktiivin luoda markkina kuria ja antaa kaikkien tietää, kun investoi pankkiin, niin silloin samat ehdot pätevät kuin jos investoisi johonkin toisenlaiseen yritykseen. Tämän takia aion selventää tätä asiaa ja mielestäni myös on hyvä asia pitää tämä virtaviivaisena telakin suhteen, telak lähtökohtaisesti on standardina myös MR e. MREL-vaatimusten pohjalta. pohjalla. On tärkeää välttää se, että on erilaisia lisä, lisiä, on äh, TLA, kesten MREL, joka on hiukan erilainen vaatimus. Tämä on sitäkin tärkeämpää, koska tähän liittyy vielä yksi toinenkin riski, joka tuli kuulemisessa esiin, nimittäin eri viranomaiset, valvojaviranomaiset, sillä on omat pääomavaatimuksensa, kriisiratkaisuviranomaisella on omat MREL-vaatimuksensa. Ja nämä sitten kaikki tulevat päällekkäin. Sitten liittyy sekin paradoksi, että pankit, joilla on erittäin paljon omaa pääomaa, tavallaan niitä rangaistaan erittäin vaativalla MREL-standardilla. Siis tar- mä tarkoitan, että ei olekaan hyvä idea, että on korkea pääoma, oma pääoman taso. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän liittyy ristiriita sen suhteen, mihin pyrimme. Mielestäni on tärkeää, että me voimme varmistaa sellaisen järjestyksen, jossa pankit voivat kattaa MREL-vaatimukset korkeatasoisella omalla pääomalla. Tämä on hiukan hankala kysymys, koska eri viranomaiset katsovat, tarkastelevat asiaa eri kulmista, mutta tässä pitää kuitenkin pystyä tämä ratkaisemaan. Nyt minulla on vielä parikym- minulla on tässä parikymmentä sekuntia aikaa ja eipä se kovin paljon ole puheenjohtaja. Kiitoksia. Meillä on ikävä kyllä vain tässä tuntia aikaa. Voimme kyllä myöhemmin palata asiaan. Sitten Peter Simon, joka on CRR-direktiivistä ja asetuksesta vastuussa. Kiitoksia. Puhun nyt vähän viime viikon kuulemisesta. Siellähän oli monia aiheita, joissa oli paljon keskustelemisen aihetta. Puhun nyt tietyistä asioista, joista voimme keskustella ja pitää keskustella niistä, jotta lopuksi saamme sitten yhteisen kannan aikaan. Oikeasuhtaisuus. No on mielenkiintoista, että EBA ja SSM ovat puhuneet ja tukeneet tätä oikeasuhtaisuutta, mutta viittasivat myöskin siihen, että tätä ei voida ottaa käyttöön kuin ainoastaan sisältöjen osalta. Muussa tapauksessa valvonta saattaisi heiketä. Ja sitten meidän täytyy tarkemmin katsoa, millaisia konkreettisia sisällöllisiä kevennyksiä tehdään näihin ilmoituksiin, kun otetaan huomioon oikeasuhtaisuus, mikäli tässä yhteydessä on myöskin mielenkiintoista se, että kun olen puhunut eri edustajien kanssa pienistä ja suurista instituutioista ja kaikki kysyvät, onko tämä jonkinlainen informaatioteknologiaongelma, joka voitaisiin ratkaista. No uskon, että kukaan ei ainakaan tähän mennessä ole mitään päinvastaista sanonut. No sitten kun ajatellaan näitä ehdottomia kynnysarvoja, kun ajatellaan näitä pienempiä instituutioita, onko tämä menettely riittävää vai pitäisikö tätä täydentää vielä suhteellisilla tekijöillä kynnysarvon suhteen? Jos meillä on ainoastaan tällaisia absoluuttisia lukuja, niin kuin komissio on ehdottanut, niin sitten yhdessä maassa jokinlainen pieni instituutti kuuluu tähän mukaan, mutta sitten toisessa maassa, jossa on pienempi bruttokansantuote, niin siellä saattaa olla sama instituutti, mutta sillä on erilainen systeemin kannalta mm, tärkeä merkitys tässä maassa. Eli tässä on näitä absoluuttisia arvoja, näitä vähemmäisarvoja, ja sitten siihen voitaisiin yhdistää tällainen suhteellinen arvo, jotta sekä suuret että pienet jäsenvaltiot voivat löytää hyviä ratkaisuja. No sitten ilmoituksista meidän täytyy varmistaa, että tietoja ei tarvitse ilmoittaa useaan otteeseen. Pankkiviranomaisen edustaja viittasi Yhdysvaltoihin ja meidän täytyy tässä menettelyssä tarkastella sitä vielä. No sitten kynnysarvoista Finance Watch. Kysymys on asia, jota pitää käsitellä Yhdysvalloissa ja Sveitsissä on paljon korkeampi tämä taso kuin EU:ssa. Tämä velkaantuneisuusaste Yhdysvalloissa ja Sveitsissä on erilainen. Meidän täytyy sitten katsoa tätä yhtenäistä tasoa, eli ehkä Baselin puitteissa – ei enää ole kovin paljon keskusteltavaa. Sitten kakkospilari. Komission ehdotuksessa on todettu, että instituutioihin liittyvät riskit voidaan ottaa huomioon. Kuulemisessa puhuttiin Ruotsin tilanteesta ja siellä todettiin, että tähän mennessä on katsottu näitä systemaattisia riskejä ja jos sitten tarkastellaan ainoastaan instituutiokohtaisesti näitä asioita, niin tilanne muuttuisi. Paketti, joka vähentäisi näitä riskejä, vähentäisi siis valvontaa. Eli meidän täytyy nyt miettiä, olisiko se niin mielekästä. Kiitos. Thank you. Now... Kiitoksia. Ensimmäinen puhuja EPPstä. Kaksi minuuttia ymmärtääkseni. Yleensä on neljä minuuttia, mutta nyt tässä jaetaan aikaa. Herra Balts ensin. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin puhuisin kaksi minuuttia sillä edustaja Karas pyysi, että lyhyesti estän hänen lausuntosta CRD-paketista. Tänä aamuna hänen piti matkustaa kotiin Viiniin. Kuuleminen 25. huhtikuuta oli Otmar Karasin mielestä tärkeä etappi, että tuli siihen, että näitä paketteja saatiin yhteen. Kaikissa kysymyksissä pitää käydä syvällistä keskustelua ja tarkasti käydä läpi eri kantoja, jotta järkevimmät ja käytännöllisimmät ratkaisut pääsevät läpi. Edustaja Kaaras uskoo voimakkaasti, että kuitenkin pitää parantaa interaktioita valvontaviranomaisten kanssa tietojenvaihdon osalta, ja jos ajatellaan eri saatavuuksia. Ei voi olla niin, että toimielimet joutuvat ilmoittamaan samat da- saman datan kahteen eri paikkaan, vaikka tietoa pitäisi pystyä vaihtamaan automaattisesti. Päällekkäisyydet pitää välttää. Ilmoittautumis- edustaja Karas vaatii lisää tehokkuutta ja konvergenssia standardisoinnin IT-tuen avulla – sekä myös integroitua raportointikehystä, jossa on selvät vastuut eri viranomaisten välillä. Mitä tulee oikeasuhteellisuuteen, no siinä pitää löytää oikea tasapaino. Tässä ei pidä mennä liian pitkälle. Tässä edustaja Karas on sitä mieltä, että tuota aikaväliä pitää harventaa ja olisi järkevämpää, että pienemmille toimijoille olisi vähemmän vaatimuksia sitten pätee esimerkiksi SREPiin ja hallinnointiin. Pitää ottaa myös tarkempia raisuuksia tilikirjoihin että huomioon Baselin komitean suositukset. Edustaja Karras haluaisi myös korostaa sitä, että CRN äh, nopeaa äh, fast trackia tukee, jotta voidaan välttää negatiiviset vaikutukset finanssimarkkinoihin. Tässä on kysymys siitä, että lähdetään selvä viesti markkinoille osallistujille, että vältetään epävarmuudet. Kiitos. Thank you. you... Kiitoksia. Haluatteko vasta jälke, jälkeenpäin? Sitten Pedro Silva Pereira, ST-ryhmästä neljä minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluan muistuttaa kuulemisesta, joka oli Ekonissa viime viikolla. Uskon, että siitä voidaan vetää joitakin alustavia päätelmiä. Ensinnä Minusta voidaan oikeutetusti sanoa, että oli laaja enemmistö, joka puolsi komission ehdotusta harmonisoida velka, velkojen järjestystä. Luotiin uusi etuoikeutettu velkaluokka, jota selvästi sidosryhmät pyysivät, jotta nopeasti hyväksyttäisiin tämä osuus lainsäädäntöpakettia. Että se onkin ymmärrettävää. Meidän pitää saada aikaan ennakoitavuutta, selkeyttä ja ennen kaikkea oikeusvarmuutta markkinoille. Pankkien täytyy tiedä mahdollisimman nopeasti, missä niiden puutteet ovat, mitä tulee TELK- tai MREL-vaatimuksiin ja minkälaiset, minkälaisia vastuita voidaan käyttää, jotta voidaan täyttää EU- ja kansainväliset standardit. Me olemme myös kuulleet sääntelijöiltä, että tämä uusi velkaluokka ei mitenkään kompromettoi sitä periaatetta, että kaikki vastuut ovat mahdollisesti arvonalennuksen piirissä. Tässä pyritään helpottamaan eikä suinkaan rajoittamaan tuloksellisuutta, jota syntyy tästä Beilin välineestä. Uskoakseni se voi helventää pelkoja joidenkin jäsenten kohdalla täällä valiokunnassa koordinaattorin, koordinaattorin pitäisi palata tähän kysymykseen, niin kuin sovittiin, ja hyväksyä tämä nopea käsittely. Sama koskee velkojen hierarkian harmonisointia, niin kuin komissio pyysi, ja ilmeisesti neuvosto tätä myös tukee. Näyttää siltä, että tämä on kaikkein kiireellisin kysymys päättää. Toiseksi, niin kuin, niin kuin Peter Simon jo sanoi, korostaisin, että kaikki osallistujat kuulemisessa niin sääntelijän puolelta kuin sidosryhmienkin puolelta olivat samaa mieltä siitä, että suhteellisuus on tärkeää. Ja todellakin uskon, että on tilaa suuremmalle suhteellisuudelle tässä paketissa. Puhun nyt aivan suoraan. Kuitenkin suhteellisuus ei tarkoita vain sitä, että helpotetaan tiedonkeruuta ja tiedon julkaisemista. Ei ole kyse vain kuinka usein näin tapahtuu tai kuinka yksityiskohtaisesti raportoidaan ja se velvoittaa asetetaan. että tämä kaikki on tärkeää, mutta tähän me voimme paljon enemmänkin tehdä, että voimme saavuttaa todella suhteellisen järjestelmän. Aivan erityisesti mitä tulee kriisinratkaisukehykseen. Toisaalta meidän täytyy ottaa huomioon se, että Euroopan pankit ovat varsin erilaisia kooltaan vaihtelevat kooltaan, siksi olisi järke, ei olisi järkevää panna kaikkia pankkia riippumatta niiden koosta ja järjestelmävaikutuksesta saman tyyppiseen MREL-vaatimuksen alaisuuteen. Ja toisaalta meidän pitää ottaa huomioon se, että eurooppalaiset pankit myös vaihtelevat piirteiltään ja luonteeltaan ja markkinat myös vaihtelevat ja samoin liiketoimintamallit. Samoin uskoakseni liittyy suhteellisuusperiaatteeseen se, että hyväksytään tällainen asteittainen lähestymistapa mrl vaatimuksena ilman, että heikennetään bail-in periaatteen merkitystä on edelleenkin ole monia perintöongelmia sektorilla ja Euroopan pankit ovat joutuneet uusien ja tiukempien sääntöjen vaikutuksen alle viime vuosina, joten pitää olla varovaisia, kun otetaan jälleen uusi vaatimustaso käyttöön. Ja vielä lopuksi sanoisin, että myös järjestämättömät lainat on kysymys, joka vain epäsuorasti liittyy tähän pakettiin. Siihen pitää kuitenkin tarttua ja puuttua. Tämä mainittiin myös kuulemisessa ja meidän täytyy palata asiaan. Se on äärimmäisen tärkeä kysymys. Täytyy ottaa huomioon näiden velkojen vaikutus. Kiitoksia. Kiitoksia ECRstä, Herra Fox. Thank you, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. ECR pitää hyvänä sitä, että siirretään kansainvälisiä standardeja tähän CAD-vitoseen ja tuemme suuria osia tästä ehdotuksesta. Ja on hyvä, että tämä AFS 9 on myöskin tässä mukana. Ja eilen oli ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous tästä aiheesta. Mutta vielä täytyy päättää, millainen lähestymistapa meillä on. Ja meidän pitäisi avoimesti keskustella tästä, jotta saamme aikaan parhaan mahdollisen tuloksen. Eikä pelkästään pidä valita yksinkertaisinta ratkaisua, kuten pankkiviranomainen eilen ehdotti. Mutta mitä hyvänsä tehdään, meidän täytyy laatia vaikutusten arviointeja. Ja on hyvä, että kuulemisessa viikolla keskusteltiin ja on selvää, että on edelleen joukko monimutkaisia aiheita, joita tulee käsitellä. Esimerkiksi nämä katetut obligaatiot, niitä ei katsottu näitä toisistaan riippuvaisiksi omaisuuseriksi. Mutta pankkiviranomainen sanoi, että tätä tullaan laajentamaan ja otetaan huomioon nämä ongelmat, jotka liittyvät näihin asuntolainavelkoihin. Tämä ei vain ole ainoa tapaus, jossa täytyy katsoa kokonaiskuvaa. Ja monia aiheita ei käsitelty kuulemisessa. Esimerkiksi olemme kuulleet, että 13 jäsenvaltiota ovat pyytäneet, että poistetaan tarkistukset artikloihin 7 ja 8, joka liittyy pääomakysymyksiin CERS. Miksi tästä ei keskusteltu? Kollegani Said Kamal ikävä kyllä ei pääse tänään kokoukseen, mutta hän toimittaa sitten kommenttinsa tästä esittelijälle. Kiitos. Thank you, uh, Cora van Nieuwenhuizen. Koravan Jyvenhoisen. I will start with... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pari kommenttia kollegalta Sivi Gularilta. Siteeraan häntä. Hän sanoi, että on aika ajatella pankkiunionin yhtenä aikana eli pankkiunionin sisäiset rajat pitäisi poistaa esimerkiksi vahvat kysymykset, jotka liittyvät sisäiseen MRLin ja joitain kohtia pitää saada enemmän, kuten MDAt ja moratorio lisäyskysymyksessä artikla 55 kolmansien maiden sopimuksiin liittyen. Ehkäpä pitäisi keskustella komission kanssa lisää näistä kysymyksistä. Kalibrointivaatimukset ja ohjeistus ovat tärkeitä. Meidän pitää löytää oikea tasapaino jouston ja ennustettavuuden välillä, jos ajatellaan, tarjotaan vakautta ja rahoitusta talouteen myös. Tässä pitää mahdollistaa pankeille se, että voit kilpailla reilusti, oikeudenmukaisesti EUn sisällä ja sen ulkopuolella – ja tämä on hieno silta, asisilta omaan kommenttiini CRRstä ja CRDstä. Sillä kuulemisessa sitten kysymyksen siitä, miten kohdellaan ohjelmistoja. En saanut kovin hyvää vastausta, koska huolenani on, että meidän lainsäädännössämme ohjelmisto pitää saada ensimmäisen kierroksen pääomasta, on mahdollisuutta sille, että tietylle sijoittajille annetaan toista kohtelua, miksi sitten eri kohtelu on pankkien ja vakuuttajien välillä, muuta tärkeämpi kysymys on, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ohjelmiston tai ikäisellä samalla tavalla, mikä on suuri haitta eurooppalaisille pankeille, ja toisaalta voi sanoa, että no, Euroopassa käsittelemme tätä toisella tapaa, mutta toinen ongelma ilmaantuu, eli että ekvivalenssijärjestelmässämme sitä ei pidetä tärkeänä kysymyksenä, joten yhdysvaltalaiset pankit esimerkiksi, jotka toimivat EU:ssa, voivat investoida ohjelmistoihin paljon enemmän voimakkaammin kuin eurooppalaiset pankit, joten meidän pitää puuttua tähän kysymykseen, joko muutamme ekvivalenssijärjestelmää tai se muutetaan myös eurooppalaisille pankille, koska olen vakuuttunut siitä, että kaiken uuden teknologian myötä kehityksen myötä pankkialalla suhteessa fintechiin pitää olla joko pöydällä tai sitten on ruokalistalla. Ja uskon, toivon, että me ole ruokalistalla, joten rahoituslaitostemme pitää pystyä investoimaan ohjelmistoihin samoin kuin heidän kilpailensa jo tekevät. Sitten tämä nopea menettely on samaa mieltä edustaja Simonin kanssa siitä, että me pitäisi varmistaa, että saamme helpon siirtymän, sujuvan siirtymän ilman negatiivisia vaikutuksia, joten puolamme tätä nopea menettelyä fast trackia, haluamme sen mahdolliseksi, mutta pitää katsoa tarkkaan sitä, miten tuo siirtymäkausi toteutuu, miltä se tulee näyttämään sillä. Siitä ei tarvitse tulla kokonaan uutta järjestelmää itsessään. Meidän pitää tarkastella suhteellisuutta. En usko, että vaikutusten arvioinnit ovat tarpeeksi spesifejä. Edelleen liikaa sitten käsitellään keskiarvoja. Ja toistan vielä, jos pää on uunissa ja jalat ovat jääkaapissa, niin keskilämpötila saattaa olla ihan ok, mutta on silti hankaluuksissa. Ja tarvitaan spesifimpää vaikutusten arviointia, joka vertaa eri liiketoimintamalleja pienten ja suurten pankkien välillä, jotta voimme vertailla kunnolla. Aikani on loppu, joten siinä kaikki kiitos. Thank you. Kiitoksia. Guesta Fabio De Masi, ensin kaksi minuuttia. Good morning, uh, yeah, we Hyvää huomenta. Me jaamme tässä puheaikaamme, koska jakaminen on välittämistä. Valvoja harkintavalosta olemme varsin skeptisiä, mitä tulee siihen, mitä voidaan vähentää tätä harkintavaltaa koskien lisäpilari kaksi pääomalisäykset, koska heidän pitää pitää kiinni lakisääteistä säännöistä pankkien suhteen, eikä vain ohjata. Heidän pitää myös voida käyttää, käyttää makro makrovakausvälineitä hyväkseen ja olemme kertoneet tämän kommenteissamme viime viikon kuulemisessa. Sitten velkoja hierarkista ja uudesta velkaluokista me kallista, tuemme harmonisointia ja pitäisi ottaa myös tällaisia etuoikeusasemalta uusia velkaluokkia, kuitenkin ne kuuluvat myös Beilin sääntöjen alaisuuteen. Haluaisimme tästä selvennyksiä, koska joitakin tuotteita ei voida ottaa Arnolduksen piirin käytännössä sitten rak- strukturit ja rakenteet voitaisiin ottaa myös Beilin alaisuuteen. Meistä ei ole tärkeää nyt edetä nopeasti. Sitten kolmansien maiden velkainstrumentit kuuluvat sijoittajan vastuuseen ja poikkeuksia pitää käsitellä varovasti, mitä tulee poikkeuksiin. Pitää varmistaa, että voidaan hajoittaa laitos, jos lisätään maksimimäärien kattoja. Sitten mitä tulee tähän lausakkeeseen koskien ennalta varautuvaa pääomittamista, meillä on tästä lausakkeesta arviointi. Me kylläkin näemme, että voi tulla tällaisia stressitilanteita, koska näissä tilanteissa yksityiset markkinat eivät aina voi saavuttaa hyviä tuloksia Tämä voi johtaa jopa suurempaan keskittymiseen pankkisektorilla. Joka tapauksessa me olemme sitä mieltä, että tämä lauseke ennalta pääomittamisesta sitä on käytetty varsin vapaasti aikaisemmin ja tässä me tarvitsemme kriittistä keskustelua. Sitten vielä lopuksi, mitä tulee näihin yleisiin kommentteihin, MREL pitäisi sovittaa yhteen TELAK-vaatimusten kanssa, erityisesti mitä tulee etuoikeusjärjestykseen ja hajotet purkamis mahdollisuus pitää poistaa ja pitää asettaa tiukemmat rajat pankeille, esimerkiksi toteuttaa rakenteellisia toimia tarvittaessa voidaan vaatia. Edustaja McCartney. First exchange. Kiitoksia. Kuten sanoin ensimmäisessä keskustelussa tästä pankkipaketista, niin periaatteessa pidämme hyvänä sitä, että toimitaan niin, että vältetään tappioiden sosialisointi. Komission ehdotus se RStä on ihan oikean suuntainen, mutta tässä on vielä liikaa poikkeamia kansainvälisistä standardeista. Nämä porsareet pitää tukkia ja nämä vinoumat, jotka liittyvät kansainvälisiin standardeihin, pitää oikaista. Otan tästä muutaman esimerkin esille ja sitten myöhemmin voimme puhua tästä kattavammin. Ensin tämä velkaantumisaste. Se on tärkein huolenaiheemme. 3 prosenttia on liian alhainen raja, me tuemme sitä, että tämän asteen pitäisi, se osoittaa pankin aseman paremmin kuin omaisuuserät. Ja vaikka tätä vaihtelua on jonkin verran pystytty vähentämään, niin siellä on edelleen täysin epäluotettavia indikaattoreita. Velkaantumisaste on helpompi käyttää ja sääntelijöiden valvoa. TELAC meidän mielestämme olisi parempi, että korotetaan pääomavaatimuksia tärkeiden pankkien osalta sen sijaan, että jäsetään teilläkkiä, koska siihen liittyy se riski, että se ei toimi, jos oikea kriisi iskee. Onneksi enemmistö nyt ei ole tätä tukenut, joten meidän täytyy varmistaa, että teillä toimii silloin, kun se tarvitaan. Eli meidän täytyy sitten tehdä yhteistyötä näiden kriteerien osalta. Ja on tärkeää, että kaikki telak-välineet – toimivat niin, että niitä voidaan hyödyntää kriisin aikana. Ja sitten pääoma kysymyksiin liittyy erityisiä kysymyksiä. IFRS 9. No me emme tue täyttä neutralisointia ensimmäisen vuoden aikana. Meidän ei pitäisi poiketa kansainvälisistä standardeista riippumatta siitä, mitä tapahtuu Atlantin toisella puolella. Pankeilla on ollut aikaa valmistautua uusiin kirjanpitosääntöihin ja meidän pitäisi ensi vuonna alkaa käyttää jo näitä. Viiden vuoden siirtymäkausi on liian pitkä, emmekä ole varmoja siitä, että dynaaminen lähestymistapa olisi parempi kuin staattinen. Kiitos. Kiitoksia vihreistä. Ernst Urtasun ja sitten vielä lopuksi Philip Lambert. Kiitos puheenjohtaja. Käsittelen lyhyesti pari asiaa. Ensinnäkin tämä hierarkia, sitten toiseksi tuo kriisiratkaisujärjestelmä hierarkiassa, velkahierarkiassa meistä tuntuu järkevältä tarkastella IKPn e lausuntoa, jos halutaan vahvistaa sitä, miten harmonisoidaan velkojen asemaa. Kolme pointtia siinä EKP-lausunnossa ovat tarkastamisen arvoisia. Ensinnäkin se, että luodaan todelliset säännöt. Toiseksi säännöksestä, jossa määritellään se, että aina kun olemassa olevat velkavälineet, joihin kohdistuu näitä hirkiöitä, pitäisi linjata aikaisemmin suuntiin tai suhteessa järjestelmään, josta on huomaan uudet velkakategoriat kolmanneksi. Tarvitaan enemmän TO2-välineet ja rankata velat. No kolme kysymystä olisi meistä tärkeää ottaa huomioon. Toiseksi, mitä tulee kriisiratkaisujärjestelmästä. Ensinnäkin nähdään, että nyt on mahdollisuus saada tuosta uskottavampi ja sitä varten on tärkeää, että kun lasketaan alenneet antamiskelpoiset velat, niin se on 2 prosenttia, joka saa toimimatta käyttämätöntä rahastoa muuten. Ei meillä uskottavia. edelleenkin huolena on se, josko nuo laskelmat riskipäätöstä velosta saavat meidät tuohon 8 prosenttiin niin kuin lautakunta sanonut, meidän pitäisi olla johdonmukaisia kohti tuota 8 prosentin velkastetta. Ja lisäksi pari muuta asiaa. Katsomme huolestuneena näitä ohjeistuskysymyksiä kakkospilarissa. Ja sitä varten pitäisi vahvistaa tuon valvonnan valtaa, asettamaan tiukemmat aikarajat siihen, milloin ohjeistus ei ole noudattanut sääntöjä. Silloin sitä muuttuu vaatimus, mitä tarkempi aikataulu tuossa prosessissa on, niin sitä parempi. Ja lopuksi, ja siinä kaikki, koska on aikaa, uuteen moratorion välineeseen uskomme, että pitäisi pohtia siitä lopumista, erityisesti jos ajatellaan pk velkoja, jottei niiden toiminta hae, tule haitatuksi siinä meidän asioitamme. Kiitos. Uh, Philip Lambert. Philip Lambert. Good morning. Huomenta kaikki. Itse asiassa haluan, että tästä tulee tällainen riskin vähentämispaketti, niinhän se onkin, mutta kysymys kuuluu kenelle, vähentääkö se riskejä si- pankkien johdolta, sijoittajalta vai, vai verot, veromaksajilta. Tämä on nyt jäänyt minulle epäselväksi. Itse asiassa on joitakin toimia, jotka näyttäisivät siltä, että tämä riskinvähennyspaketti koskee omistajia. Ja ottaisin kaksi esimerkkiä. Yhden otti esille Fabio aikaisemmin kun yhdistetään, kahletaan sääntelijät e, hoitamaan vain ohjeistusta. Tämä tietenkin on rooli, joka lisää riskiä veronmaksuun, mutta vähentää osakkeenomistajilta. Ja samalla tavalla sitten tämä vähimmäisomavaraisuusaste, se oli tällainen yksinkertainen käsite aikaisemmin. Nyt puhutaan vähimmäisomavaraisuusaste altistamistoimesta, joka hiukan haiskahtaa riskipainotettua omaisuuseriltä sellaiselta, jota voitaisiin saavuttaa pankeissa, jos ne haluavat. Ja niinhän ne haluavatkin tietysti. Jälleen kerran olen ihan yksinkertainen ihminen, kun perustaa, rahoittaa yritystoimintaa kolmella prosentilla, kolmen prosentin pääomalla ja 97 prosenttia on velkaa, niin silloin voi yrittää kääntää tätä asiaa niin kuin haluaa, niin minusta tämä kuitenkin on täysin heikoissa kantemissa oleva järjestelmä. Ja tämän takia meillä pitäisi olla rohkeutta sanoa, että no ok, annetaan sitten tiukemmat normit vähimmäisomavaraisuudesta – eikä pelätä, että voimme käyttää näitä toimenpiteitä, mutta mitä tulee sitten vaatimaan todellista pääomatasoa, niin siinä pitäisi olla tiukempia. Jotkut käyttivät täällä sanaa karkea. Minä sanoisin, että parempi olla, to, olla varovainen etukäteen veronmaksajan kannalta ja voitte luottaa meihin siinä, että jos riskejä halutaan vähentää, niin tämä ei saa, tämän pitää koskea veronmaksajia. Olen pahoillani, että markkina kuria inhotaan, koska sehän tarkoittaa sitä, jos tekee typeriä asioita, niin silloin ra- rangaistaan ja sen tuntee nahoissaan ja varoissaan. Ja minä kyllä haluankin elää markkinataloudessa ja olen pahoillani joutuessa sano- sanomaan, että monet asiat, joita näen tästä komission paketissa, ovat pikemminkin sen suuntaisia, että mennään oikeastaan vanhoihin huonoihin aikoihin, jotka olivat vallalla ennen kriisiä jo. Kiitos. En voi vastustaa kiusausta kertoa sinulle, että se mikä eroattaa pankin supermarketin mahdollista. Se, tähän ei vain veronmaksajat ja omistajat, vaan myös tallettajat, jotka panevat rahansa pankkiin, jotta voidaan maksaa palkat ja investoida. Tähän liittyy siis tämä kolmaskin kategoria, joka tekee asian hiukan monimutkaisemmaksi. Minä kutsun heitä asiakkaiksi. Hehän ovat asiakkaita ja heidän pitäisi päättää, kenen kanssa harjoittavat liiketoimintaa. liiketoimintaa. Sehän on heidänkin vastuunsa. On hyviä yrityksiä ja huonoja yrityksiä ja, teidän, ja pitää sitten valita. En ole puolueellinen kenenkään suhteen. No, talletussuoja on yksi kysymys. Pitäisikö siinäkin vaikuttaa markkinakuri? No, meillä on varsin erilaisia näkemyksiä. Ei, ei. Minähän tuen tätä talletussuojajärjestelmää tiettyyn rajaan asti, en rajattomasti. Okei, okay, excellent. Ok, erinomaista. Marko Valli. Kiitoksia. Itse olen varjoesittelijänä kummassakin asiassa, niin puhun nyt hiukan pidempään. Ikävä kyllä en päässyt kuulemiseen. Siellähän oli juridinen asian tuntija, joka puhui tiettyjen jäsenvaltioiden tilanteesta, kun katsotaan näiden sääntöjen siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön ja sitten tämä bail-in järjestelmä pankkialalla, koska joissain maissa on puhuttu tästä talletussuojakysymyksestä. Eli saimme oikeudellisen lausunnon tietyiltä asiantuntijoilta, ja tällä tavalla voidaan nähdä, millaisia ongelmia on ollut ja missä näitä bail-in-toimia on toteutettu kaikissa maissa tätä ei ole sovellettu ja Italiassa sitä on sovellettu ja se on luonut aika paljon ongelmia. Me katsomme, että tämä luo enemmän epävakautta järjestelmään ja sitten säästäjät hyvin usein saavat tietyissä tapauksissa korvauksia, mutta meidän täytyy katsoa tätä järjestelmää, jossa tallettajat joutuvat siirtämään talletuksiaan esimerkiksi suurempiin pankkeihin. Eli näinhän nyt on tapahtunut näiden pääomavirtojen osalta ja se on aika ikävä tilanne. Sitten näissä erityiskysymyksissä olemme halunneet, että tehdään avoimella tavalla päätöksiä MREL-alalla, koska me katsomme, että tämä viranomainen keskuspankin sisällä tarkastelee kysymyksiä, jotka liittyvät luottamuksellisiin kysymyksiin, kun ajatellaan markkinoiden vakautta. Mutta sitten kun tiedot eivät enää ole niin arkaluontoisia, niitä ne voidaan julkistaa. Ja sitten tällä tavalla pankki voidaan esimerkiksi pelastaa. No sitten näissä velkakysymyksissä. Olen katsonut näitä kysymyksiä ja monet sidosryhmätkin ovat ottaneet minun yhteyttä ja henkilökohtaisesti katson, että tämä saattaisi luoda ongelmia, mikäli tällaisia uusia tuotteita otetaan sen käyttöön esimerkiksi eläke- tai vakuutusalalla. Eli meillä pitäisi olla tällainen rahaerä, joka pitäisi investoida varovaisesti eikä lähteä ottamaan turhia riskejä. Eli tämä on aika monimutkainen tilanne. No sitten pääomiin liittyvissä kysymyksissä me katsomme edelleen että tässä on väärä lähestymistapa. Tällä hetkellä järjestelmässä keskitytään liian paljon näihin luottoihin, eli me katsomme, että tämä luo vääränlaisen kuvan pankkijärjestelmästä tällä hetkellä erityisesti Euroopassa. Eli meidän täytyy aina tukea riskialttiimpia pankkeja. Eli meidän täytyy varmistaa se, ettei osa pankkijärjestelmästä kuole. Ja sitten toinen osa on sitten kriisin jälkeen nyt hiukan paremmassa kunnossa. Niin ihan olen nyt ihan lopussa. Ja sitten meidän täytyy miettiä näitä valtion velkakirjoja ja pidentää sitten näitä aikoja. Eli meillä pitää aina olla selkeä kanta näissä kysymyksissä. Kiitos. Mr. Zanni. Sì, grazie. Una di metodo. Kiitoksia. Tästä menettelytavasta vielä. Eli meidän olisi pitänyt saada puheenvuoro aikaisemmin, mutta no, ei se mitään. Aluksi nyt yksi yleinen huomio tästä pankkipaketista. No, Filip puhui näistä tavoitteista ja tässähän on kaksi päätavoitetta, ainakin minun mielestäni. Ensinnäkin meidän täytyy oikaista tilanne edes osittain, kun ajatellaan virheitä, joita on tehty pankkiunionin rakentamisvaiheessa. Siellä on ollut tällaisia virheitä tehtyjä tämän paketin myötä, joissain kohdissa me pystymme oikaisemaan tilanteen. Ja sitten toinen tavoite on se, että vähennetään riskejä ihan yleisellä tasolla pankkialalla ja kaikkien taloudellisten toimijoiden osalta. Meidän ei tarvitse suosia ainoastaan näiden riskivälineiden hallinnoitsijoita. Meillä pitää olla hyvää sääntelyä ja sitä kautta voidaan vähentää kaikkien toimijoiden riskejä joihin vaikuttavat rahoitusalan toimet. Ja sitten kun katsotaan pakettia vähän yksityiskohtaisemmin, niin meidän täytyy tosiaan korjata tiettyjä virheitä ja vääristymiä, joita on pankkiunionissa ja sääntelyssä. On nyt keskeisen tärkeää, että meillä on järjestelmä teillä kysymyksissä. Sen pitäisi olla mahdollisimman homogeenista – ja meidän pitäisi mahdollistaa se, että viranomaisella on harkintavalvaa, harkintavaltaa näissä kysymyksissä. Meillä pitää olla valvota myöskin pankkiunionissa, ja nyt joskus tulee eteen, eteen tiettyjä tilanteita, jotka saavat minut epäilemään sitä, onko nyt tässä nyt oikein sovellettu tätä valvontaperiaatetta kaikkiin tahoihin. Tässä on yksi vaara, että syntyy vääristymiä, kuten Fabio De Masi totesi. Tämä koskee Mreliä ja Telakia, ja meillä pitää olla tapauskohtainen lähestymistapa. Eli viranomaisilla pitää olla jonkin verran harkintavaltaa. Meidän täytyy estää se, ettei tehdä päätöksiä, jotka suojaavat kaikkien etuja. Mutta nämä ovat valintoja, jotka tehdään poliittisin perustein. No sitten vielä uuden velkavälineen luominen. No tässä meidän pitäisi korjata yksi suurimpia vääristymiä BRDssä, eli meidän pitäisi luoda tällainen puskuri välineillä, jotka ovat selkeitä ja jotka luovat tällaisen suojapuskurin, koska on investointu obligaatioihin. Tämä luo tällaisen suojatyynyn ja sitä kautta voidaan sitten oikaista näitä virheitä, eli tämä lain takautuva vaikutus. Eli jotkut olivat investoineet tiettyillä hinnoilla näihin välineisiin ja nyt heillä onkin sitten suuremmat riskit. Ja sitten tämä velkaantuneisuustaso. Tämä on tosiaan tärkeä kysymys. Ja meidän täytyy varmistaa se, että riskit alenevat. Ja sitten meidän täytyy asettaa rajoja valtion velalle Tämä saattaa luoda vääristymiä ja stressejä alalle, koska pankit ovat hyvin pitkälti ostaneet näitä obligaatioita. Ja tähän liittyy se riski, että valtion velkaan kohdistuu vielä suurempi paine kuin tällä hetkellä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia tästä velkahaltijakysymyksestä. Tässä noudataan normaalijärjestystä täysistunnossa sääntöjen mukaisesti. Tämä pitäisi näkyä myös täällä valiokunnassa. No aina tämä ei noin toimi. Tai siis puheenjärjestyksestä oli kyse. For the EFDD. That was the email sent by, by the secretariat. So, but, yeah. Itse kyllä lähetti erilaisen kirjeen tästä järjestyksestä. Uh. Kiitoksia. Balts for the other two minutes, yes. Balts vielä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittelijä Gunnar Höpmakkia tukea, jos katsotaan markkinakuria, jota, josta Gunnarkin puhui. No, näin on tärkeää, että työssämme näistä kolmesta riskinlaskemisrobotista muistamme seuraavaan ensinnäkin, että Ämrelin sua pitää katsoa kriittisesti ja pohtia, josko tämä nykyeritetty taso on riittävä. Minimi 8 prosenttia kokonaissitoumuksista on laajuus, joka minusta on sanonut, että tästä pitäisi vielä keskustella toiseksi. Valvontaviranomaisten keinot siinä, kun määritellään MRLT-lakeja, ei saisi mennä taimas kuin mikä status quo on, mikä liittyy näihin teknisiin standardeihin MRLin osalta. Ja kolmanneksi nämä ehdotetut poikkeukset tuosta ensisijaisuusjärjestystä, niihin pitää suhtautua kriittisesti. Sitten, sitten CRD- ja CRR-pakettiin. No, Peter Simonia. Haluaisin tukea silmissä, mitä hän sanoi suhteellisuudesta komission ehdotus on tässä liian suppea minusta. Sisältöä pitää vielä muuttaa. En ainoastaan mitä tulee julkaisemis- ja raportointivelvollisuuteen, vaan siitäkin pidemmälle esimerkiksi kysymys oli siihen, josko kaikkien suurten pankkien normeja pitää soveltaa pieniin ja keskisuuriin pankkeihin. Tätä tulee CRD ja CRN soveltamisalaan. No tässä pitäisi tarkastella kysymyksen lisää viedä poliittisen vaatimuksen eteenpäin, jotta kestävä talouskasvu toteutuu pelkästään suuruusluokkia ei tässä pidä ajatella. Tässäkin haluaisin tukea esittelijämme Peter Simonia, jotta hän luo edellytykset, jotka menevät pidemmälle kuin mitä asian nykytila on lopuksi. Kollega Silvia Pereiran ehdotukset no haluaisin vielä korostaa – että koordinaattorit keskustelivat jo niin sanotusta fast track-menettelystä ja enemmistö tästä teki jo päätöksen. Kiitos. Thank you. I have also... Kiitoksia. Markus Ferber on pyytänyt puheenvuoroa myös. Ja vielen Dank, ich will auch ganz kurz mal... Niin ihan lyhyesti. Meidän täytyy miettiä, ansaitseeko tämä paketti tämän nimen. Onko se riskien vähentämispaketti? Vai vaikuttaako se oikeasti riskien vähentämiseen? Ymmärrän, mitä Högmark sanoi. Ja sitten toinen huomio. Tämä oikeasuhtaisuuskysymys. Komissio on nimennyt ainoastaan yhden indikaattorin, eli tämän budjettimäärä. Sehän ei mitenkään, tai se ei kerro mitään tästä riskialttiudesta, eli meidän pitää miettiä jotain muuta, ja on hyvä, että esittelijä otti tämän esiin, koska ainoastaan näiden volyymien katsominen se voi johtaa täysin vääränlaisiin johtopäätöksiin ja vaikeuttaa toimintaa. Ja siksi meidän täytyy kehittää muita kriteereitä, esimerkiksi alueellisia kysymyksiä, ei rajat ylittävää toimintaa. Ja sitten täytyy katsoa näitä sijoittajajärjestelmiä. Ja tässä nyt ihan muutama kriteeri esimerkiksi. Eli tätä asiaa pitäisi työstää sitten vaikka tarkistusten kautta. Ja meillä pitäisi olla johdonmukaisempi järjestelmä, joka sopii kaikille jäsenvaltioille – ja joka todellakin johtaa sitten kunnolliseen valvontaan. Meillä pitäisi olla yksinkertainen liiketoimintamalli. Meillähän on muitakin valvontajärjestelmiä. Meillähän on näitä kirjanpito, standardeja ja muita. Eli meillä on vielä paljon tässä tekemistä Eli mielestäni komission lähestymistapa on ollut tässä hiukan liian heppoinen ja sen kautta ei kyllä päästä eteenpäin. Thank you. I don't have... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei tule, joten esittäjät saavat kaksi minuuttia kumpikin herra Hökmark Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkuvasti keskustellaan tästä nopeasta menettelystä. Minun täytyy sanoa, että en mitenkään vastusta tämän asian nopeaa käsittelyä. Filosofistihan me kaikki, ajatellaan me kaikki tällaisia nopeita menettelijöitä, tavallaan fast trackereita, mutta vastustan kyllä kovasti sitä, että toimimme niin, että emme edes tiedä, mitä teemme kun ajatellaan kaikkia näitä ristikkäisviittauksensa paketeissa, jotta voidaan käsitellä tätä järjestystä, hierarkiakysymystä, pitää selventää kaikki kysymykset MREL-kriteereistä, jotka kuuluvat tähän pakettiin, jota herra Simon käsittelee 72 artikla kohta B, ja me tulemmekin sitä käsittelemään, ja voin vakuuttaa teille, että meillä tulee olemaan tilaisuus tähän Meillä on ollut jo alustavia keskusteluja asiasta, mutta on myös erittäin tärkeää selventää, ja toistan tämän nyt uudestaan jälleen. Siis jos tätä BRRD-direktiiviä ei haluta heikentää, niin kaikki pitää nähdä sijoittajavastuun piiriin kuuluvana. Ja tästä keskustelustakin näkee ja kuulee, että monet kollegat haluaisivat sulkea pois valtavaa määrän pankkivelkaa tästä arvonalennuksen piiristä ja tämä heikentäisi markkinakuria, jonka, jota piti juuri saavuttaa tällä direktiivillä ja minun mielestäni se on yksi kaikkein tärkeimmistä saavutuksista. On aina riskialtista sanoa, äh, minun kannalta katsotaan samaa mieltä vihreiden kanssa, mutta mielestäni tässä kyllä olemme samaa mieltä. Enkä nyt oikein tiedä, kuka tässä on kenen kanssa samaa mieltä tällä kertaa. Mutta on tärkeää pitää kiinni tästä markkinakurista. Ja minun pyrkimykseni on varmistaa, että näin me teemmekin silloinkin, kun käsittelemme hierarkiakysymystä ja nopeaa käsittelyä. Kiitos. Exactly, that's the point. against market discipline. It's just one has to know what, has to deal with. Kukaan ei vastusta markkinakuria, mutta mihin se tässä nyt liittyy? Mutta eihän meillä olisi välttämättä ollenkaan markkinakuria, mutta tämän takia pankit ovat erilaisia kuin muut liiketoimet. Puheenjohtaja, me olemme keskustelleet montakin kertaa, että voimme keskustella kanssa ja mielelläni keskustelenkin, mutta haluan saman mahdollisuuden koskien aikaa, jos me kerran tästä keskustelemme. Absolutely. Kyllä, aivan oikein. Olemme muuten varmasti ihan tässä samalla sivulla. Sitten herra Simon. No jos nyt tänä aamuna ep. EPP, konservatiivit ja Feber ja Högmark tukevat vihreitä kollegoita Lambertsia ja no kun ei enää ole paikalla Fabio de Masi, sitten vielä sosialistit. Ja jos nyt pohditaan, että kuuluuko tämä riskin alentamispakettiin ja onko tavallista riskin vähentämistä vaikutin jossain kohtaa tässä, viimekin luoda riskiä, niin no, meidän pitää keskustella näistä kysymyksistä lisää. se viitata vielä siihen, että suhteellisuus on minusta ymmärrettävä molempiin suuntiin ylöspäin, missä on paljon riskejä, niin no, siinä pitää valvoa vielä tarkempaa. Toisaalta suhteellisuudessa pitää katsoa myös alaspäin luonnollisesti. Tähänkin viittasin. Tässä pitää pohtia enemmän kuin staattisesti näitä kokonaissummia. Viittasin tässä jäsenvaltion kokoon, BKT, mutta kiitos kollega Ferber, että hän puuttui tähän keskusteluun mainitsi esimerkkejä muistakin tapauksista. Näistä kannattaa keskustella, ovat kaikki pointteja, jotka laillisesti määräävät ja rajaavat, milloin pankki tietyissä olosuhteissa ei kuulu tähän tiukan sääntelyn piiriin – ja mikä riskitilanne sitten kussakin olosuhteessa on. Näitä teemoja tulemme siis tulevina viikkoina käsittelemään. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä toi paljon ajattelun aihetta. Kiitos. Thank you very much. Uh, so. Kiitoksia. Tämä ei nopean käsittelyn puoli, siitä on nyt tämä aikataulu. Sitä keskustellaan 11. heinäkuuta. Tarkistuksia voidaan jättää 4. syyskuuta mennessä ja 7. syyskuuta sitten käsitellään tarkistuksia 16.19. Tästä äänestetään lokakuussa ja täysin joulukuussa. Tämän nopean käsittelyn menettely, sitä ei ole vielä tarkkaa aikataulua, mutta jotta trilogit koskevat suuria velkaaltistuksia, ne alkavat syyskuussa, niin tähän tietysti tarvitaan sitten mietintö. Luonnos viimeistään toukokuun lopussa. Tämä pitää tulla selväksi. Sitten olen ymmärtänyt olevan niin, että Gunnar esittelee kolmannen luokan asioita, jotka eivät liity nopeaan käsittelyyn. Tässä ei pitäkään toimia sokeasti, vaan ottaa täysin huomioon tarvittavat seikat. Tämä ei ehkä sulje pois sitä mahdollisuutta, jonka otin esille, että voimme palata tähän asiaan sitten kun on hiukan enemmän selkeyttä jostakin peruselementeistä. Tästä ei tietenkään tänään keskustella, eikä tätä tänään päätetä, mutta sinä esitit kuitenkin tällaisen kommentin tarpeesta ottaa huomioon muita tekijöitä, jos tapahtuu tämä nopea käsittely. Pitää toimia johdonmukaisella tavalla sitten kuitenkin. Näin ymmärsin sanomasi. Nyt teemme vasta päätöksen tästä nopeasta käsittelystä. Täällä on tällaisia vaikutuksia aikataulun kannalta. Sitten eteenpäin. From my point of view. Niin minun kannaltani meillähän on jo tämä koordinaattorien päätös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 on ehdottanut tätä muutosta brrt edellisessä kokonaisuudessaan. No se kuuluu myös jossain vaiheessa tälle valiokunnalle, joka pitää päättää tästä ehdotuksen lopputulemasta, joten jollakin tapa pitäisi päättää siitä, käytetäänkö nopea menettelyä vai ei tällaisen esitykseen. Fast trackia siis lainaisen termin nyt tiedä Kuuluuko tämä päätös vain koordinaattoreille vai josko jossain vaiheessa keskustelun jälkeen, no neuvottelutiimin keskustelun jälkeen pitäisikö se avata uudelleen myös valiokunnan, koko valiokunnan keskustelulle, mutta katsotaan tätä nyt tarkkaan sitten esittelijän mainitsemissa puitteissa. Ja toivottavasti jossakin kohtaa voimme sitten avata uudestaan tämän kohdan. Thank you. Uh, so we... Kiitoksia sitten eteenpäin Täytäntöpano Täytäntöönpanotoimien tarkastelu. Markus alkaa tässä sitten ehkä puuttuu varapuheenjohtaja, ellei joku muu ole läsnä, koska minulla on tässä on tärkeä kokous, toivottavasti voin parata myöhemmin. Nähdään. So, good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Delegoitujen säädösten täytäpano toimien tarkastelu. Ja nyt on kolme toisen tason toimintaa, jotka liittyvät muussa CRA-asetuksen ensinnäkin tervetuloa DG Fismasta, Herra Talisma siellä ja Esmasta – herra Van Valsum. Kumpi haluaa aloittaa? Ensin komissio, selvä. Eli Talisko, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensin äh, haluan kiittää teitä lämpimästi tilaisuudesta keskustella teidän kanssanne komission työstä luotto luokituslaitosasetus kolmesta. Menen suoraan asiaan tässä. Ehkä tiedättekin, komissio sai tehtävän asetuksen kautta hyväksyä tietyn määrän niin sanottuja toisen tason toimenpiteitä ja raportteja. Ja olen iloinen voidessani kertoa teille, että kaikki kaikki nämä valtuutukset on nyt täysin toteutettu. Lopetimme kaiken välttämättömän työn lokakuussa 2016. Aivan erityisesti me hyväksyimme seuraavia asiakirjoja. Syyskuussa 2014 hyväksyimme kolme sääntelyteknistä standardia jotka liittyvät Euroopan luottoluokitusfoorumiin, maksuihin, joita luottoluokitukset vaativat asiakkailtaan, ja sitten kolme tiedon julkaisu ja koskien strukturoituja rahoitusvälineitä. Sitten vielä yksi iso tulos oli raportti, jonka veimme loppuun lokakuussa 2015. Se koski siitä tarvitaanko eurooppalaista luottokelpoisuusarviointia valtioille. Sitten vielä lopuksi lokakuussa 2016 hyväksyimme raportin, jossa käsitellään tämänhetkistä tilannetta luottoluokitusmarkkinoilla ja arvioidaan vaikutusta, tuloksellisuutta, joita syntyy joistakin avainsäädöksistä, jotka löytyvät SRA-asetuksesta luottoluokituslaitosasetuksesta. Tässä raportissa on mukana neljä raportointimandaattia, jotka olivat asetuksesta ja toimimme varsin tiivisti ja johdonmukaisesti. Mitä tulee sitten tähän viime vuonna hyväksyttyyn raporttiin, haluaisin kertoa jostakin avainpäätelmistä, joihin komissio päätyi analyysien ja palautteen perusteella markkinoilta ja tämä liittyy myös ESMAN panokseen Nämä liittyvät päätavoitteisiin asetuksessa. Ensimmäinen johtopäätös koskien liiallista luottamusta, luottamista luottoluokituksiin. Raportissa tullaan siihen lopputulokseen, että tällä hetkellä ei ole mitään käytännön vaihtoehtoja, jotka voisivat täysin korvata ulkoisen luottoluokitustoiminnan, vaan vain täydentäviä välineitä, jotka voivat auttaa sijoittajia tekemään omaa riskiarviointityötään eivätkä vain luoda, luo, luota mekaanisesti, mekaanisesti Komissio haluaa rohkaistakin valvojia jatkossakin edistämään tällaista työtä, jotta voidaan lieventää tällaista ilmiötä mekaanisesti luottamista luottoluokituksiin niin, että markkinaosaiset käyttävät näitä muita täydentäviä välineitä ulkoiselle luottoluokitukselle ja raportissa spesifioidaan eri välineitä, joita voidaan käyttää sijoittajien liikeaskelun kohdalla. Ja me tietenkin jatkossakin haluamme seurata tilannetta markkinoilla tässä tämän asian suhteen. Mitä tulee sitten kilpailuun markkinoilla huolimatta olemassa olevista sääntelytoimista, markkinat edelleenkin ovat erittäin keskittyneet ja tämä johtuu aivan erityisesti markkinan erityisluonteesta, joka perustuu tarjontaan ja kysyntään pitkälti. Tarjonta ja kysyntä siis liittyvät läheisesti toiseensa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että liikkeeseen laskijat haluavat käyttää niitä luottoluokituslaitoksia, jotka kaikkein suurin määrä sijoittajia tuntee tai mahdolliset sijoittajat tuntevat. Ja tältä kannalta sitten sijoittajat haluavat käyttää niitä luottoluokituslaitoksia, jotka voivat tarjota suurimman määrän välineitä ja liikkeeseen laskijoita, joista he ovat kiinnostuneita. Tässä voidaan nähdä, että edelleenkin seuraamme markkinakehitystä, mutta voimme nähdä, että on ehkä vaikea haastaa tätä tilannetta, muuttaa sitä. Kuitenkin me yritämme välttää esteitä markkinoille uusille tulijoille markkinoille. Ja hiljattain esimerkiksi muutimme täytäntöönpano standardin muutosta, jota virastot ehdottivat. Ja tämä muutos, jonka teimme, sen tarkoituksena oli varmistaa reilu kohtelu kaikkien luottoluokituslaitosten kohdalla riippumatta niiden laitosten koosta. Jatkossakin haluamme edistää mahdollisimman laajaa kirjoa erilaisia laitoksia, myös pienempiä luottolaitoksia. Sitten myös yksi tärkeä tavoite asetuksessa on hallinnointisääntö, kysymykset, Me uskomme, että toimenpiteet, joita olemme hyväksyneet, ovat ennaltaehkäiseviä luonteeltaan pääasiassa, ja niiden pitäisi kyllä myötävaikuttaa siihen, että lisätään riippumattomuutta luottoluokituslaitoksissa ja niin pitäisi antaa tarvittavat välineet arvoper, arvopaperimarkkinaviranomaiselle, että se voi varmistaa, että luottoluokituslaitokset markkinoilla täyttävät kyseiset kriteerit. Kuitenkin panimme merkille, että tiettyjä ongelmia on liittyen joidenkin toimien suhteellisuuteen, erityisesti viittaan sanktioihin tai seuraamuksiin verrattuna luottoluokituslaitosten liikevaihtoon verrattuna. Ja nä- tässä näkyy tämä epäsuhta suurten ja pienten luottoluokituslaitosten välillä. Aiomme jatkossakin analysoida ja tarkkailla markkinoita ja va- pohdimme, vaikuttavatko tämän tyyppiset toimenpiteet mahdollisesti tilanteeseen. Mitä tulee strukturoituihin rahoitusvälineisiin, raportti tuli siihen lopputulokseen vuonna 2016, että vielä on liian varhaista arvioida asetuksen vaikutuksia, koska tiettyjä säädöksiä ei ole käytännössä vielä sovellettu. Tässäkin me- meidän pitää seurata markkinoiden kehittymistä. Ja vielä lopuksi, mitä tulee eurooppalaisen luottokelpoisuusarvioinnin kehityksen valtionvelan kohdalla. Tässä olemme sitä mieltä, että nyt vielä ei tarvita eurooppalaista luottoluokituslaitosta, joka on erikoistunut valtioihin, valtion velkaan tai e- ei tarvita eurooppalaista luottoluokitussäätiötä. Meidän mielestämme tämä vain loisi ylimääräisiä kustannuksia mutta ei kuitenkaan lisäarvoa samassa määrissä, mitä tulee luottoluokitusmarkkinoihin. Sitten vielä tämä mahdollinen kysymys tällaisen viraston riippumattomuusta ja miten ulkoiset sijoittajat asian näkisivät EUn ulkopuolelta katsottuna. Sitten vielä yksi loppupäätelmä. Raportissa tullaan siihen tulokseen, että sra asetus ja toimenpiteet myönteisesti vaikuttavat luottoluotusmarkkinoihin, niin pitäisi, tai näin pitäisi tapahtua, mutta tarvitaan kuitenkin vielä enemmän aikaa, jotta voidaan täysin nähdä, miten nämä toimenpiteet vaikuttavat. Tässä pähkinänkuoressa raportin pää, päätelmät. Vielä lopuksi luonnollisesti komissio läheisessä yhteistyössä ESMAn kanssa aikoo jatkaa markkinoiden kehittymisen seuraamista ennen kuin alamme pohtia uusia toimenpiteitä. Toistaiseksi siis jatkamme tältä pohjalta, seuraamme markkinoiden kehitystä valppaasti, toimimme sisäisen työmme kautta, mutta myös teemme läheistä yhteistyötä viraston kanssa. Ja mielelläni vastaan mahdollisiin kysymyksiinne. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle herra Van Valsum. Kiitos puheenjohtaja arvostelman parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos valiokunnan siitä, että se järjesti tämän toisen tason toimenpiteiden tarkastelun CR-asetuksena A. Olen kiitollinen siitä, että saan jakaa kanssanne Esman kokemuksista, sen myötä kun hän on työskennellyt näiden tärkeiden ja haastavien kysymysten parissa minun kommenteissani ensinnäkin annan hieman asiayhteyttä luottoluokituslaitosasetuksesta ja ISMAN kakkostason työstä sen jälkeen. Käyn läpi teknisiä standardeja ja neuvoja, joita tarjotaan CRA kolmosen myötä lopuksi. Keskustelen siitä, miss, mihin keskitymme jatkossa työssämme. Tähän alkuun haluaisin antaa teille yleiskatsauksen luottoluokituslaitosten oikeudellisesta kehyksestä ja ESMAn työstä tähän liittyen. Ensimmäinen CRA-asetus 2009 vuodelta oli hyvin tarvittu osa EU-lainsäädäntövalpelipiä. Ensimmäistä kertaa sen otettiin valvontakehykset rahoitusmarkkinoiden osallistujille. Tämä oli avainasemassa, kun puututtiin epäonnistumisiin, joka johti finanssikriisiin vuonna 2008. Sen tehtävä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan äärimmäisen tärkeä, kun varmistetaan investointisuoja, rahoitusvakaus ja sisämarkkinoiden sujuva toiminta. ESMA astui näyttämölle CRA 2 myötä. Se tuli ainoa eurooppalainen valvoja luottoluokituslaitoksille vuonna 2011. Tuossa alkuvaiheessa prioriteettimme oli että ESMA olisi uskottava ja tehokas valvoja kaikille luottoluokituslaitoksille, jotka oli rekisteröity EU-hun. Kakkostason toimet keskittyvät tuossa kohta siihen, että laaditaan raportointirakenne ja valvontastandardit, jotka ovat tarpeen, jotta voitaisiin saada jälkeelle tuo uusi järjestelmä cr 3 myötä vuonna 2013. Meidän piti mennä pidemmälle, mitä tulee valvontatoimiin sekä siihen, että käsitellään ja jalostetaan oikeudellista kehystä luottoluokituslaitoksille. Tuossa vaiheessa ESMAan pyydettiin kehittämään teknisiä standardeja kunnanhimoisille ja innovatiivisille IT-alustoille sekä myös teknisiä neuvoja monista monimutkaisista alan kattavista kysymyksistä. Tavoitteena oli lisätä avoimuutta ja investointisuojaa nyt lähes neljä vuotta on kulunut ja olen tyytyväinen, kun voin sanoa, että kaikki tekniset standardimme, joita Esmalta on pyydetty, on saatu täytettyä. On monia teknisiä standardeja, niistä ehkä kaikkein näkyvin ulkopuolisille on eurooppalainen luokitusalusta European Ratings Platform, sen aloitti toiminnassa joulukuussa 2016. Verkkosivun myötä ESMAlla on nyt portaali, jonka myötä kuluttajat ja näkevät kaikki luottoluokitukset kaikille liikkeeseen ja yhteisöille ilmaiseksi ja kaikki tapahtuu yhdessä paikassa. Tuo alusta on mittava askel eteenpäin, kun pyritään parantamaan saatavuutta luototustietoihin ja virtavivastaa sitä, mikä oli aikaisemmin vaikea ja työlästä prosessia investoijille. Vähemmän näkyvä, mutta yhtä tärkeää ovat tekniset standardit näille maksuille, joita luottoluototukset velottavat asiakkailtaan Tiedot on nyt kerätty yhteen paikkaan standardin myötä, sen myötä ESMA voi tehokkaasti valvoa maksuja, joita luottoluokituslaitokset asettavat asiakkailleen. Tutkimme, onko syrjiviä hintapolitiikkoja ja varmistetaan, että noudatetaan oikeudenmukaista kilpailua ja pyrimme lieventämään ne turistiriitoja. Eli meillä on siis teknisiä standardeja, sen myötä ESMA toi komissiolle teknisiä neuvoja monissa mutkassa kysymyksissä, kuten dynamiikka siellä markkinoilla ja vaihtoehtoja luottoluokituksille. No, emme nyt mene yksityiskohtiin, mutta haluaisin puhua vain viesteistä, mitä tulee siihen, että olla liian riippuvaisia luottoluokituslaitoksista, kuten neuvossamme sanottiin, on hankalaa puuttua tähän kysymykseen täysin niin kauan kuin tärkeät EU-lainsäädäntötekstit säilyttävät viittauksia luottoluokituksiin. Samalla on tärkeää tunnustaa miten tärkeitä luottoluokitukset ovat investoijille, joilla ei ole resursseja tehdä itse markkinatutkimusta tai ei ole muitakaan vaihtoehtoja. Tästä syystä olen puhunut sen puolesta, että keskityttäisiin siihen, että lientettäisiin riippuvuutta luottoluokituksiin sen sijaan, että ne korvattaisiin suoraan yhtäältä kädeltä. Haluan varmistaa, että tuo viesti on tehokas. Sen takia on tehneet läheistä yhteistyötä pankkiviranomaisen ei ole kanssa, että on kehitelleet hyviä valvontakäytänteitä tällä osa-alueella. Nämä tiedot julkaistiin viime joulukuussa. Mitä tulee teknisiin neuvoihin kilpailusta, valinnasta ja eturistiriidosta CRA-alalla, No olemme kirjanneet, että huolimatta siitä, että on CRA kolme myötä aloitteita, mutta CRA-markkinat EU:ssa ovat edelleenkin keskittyneitä. On kolme tai neljä suurta luottoluokittajaa edelleenkin vain. Omalta osaltamme jatkamme työskentelyä jäsentämme kanssa, että varmistamme sen, että nuo säännökset, joiden pitäisi rohkaista kilpailua, toimivat niin hyvin kuin mahdollista. Äskettäin olemme kehitteilleet tietoja valvonnasta, jotta jäsenilman harmonisoitu lähestymistapaa, jotta mennään kohti pienempiä luottoluokittajia. Haluaisin myös kiinnittää huomionne siihen, miten tehokkaasti ESMAN sanktiot ovat toimineet. Tässä pitää määritellä tarkemmin näitä säännöksiä, että varmistetaan tehokkaammat, suhteellisemmat ja varoittavammat sanktiot. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi siten, että kaikki CR-asetuksen vaatimukset saavat vastaavaan rikkomukseen, jos sakot perustuisivat luottoluokittajien liikevaihtoihin. Mielestäni tällainen muutos on äärimmäisen tärkeä, jos halutaan lisätä olemassa olevan valvontakehyksen uskottavuutta. Lopuksi haluaisin puhua osa-alueesta, johon olemme keskittyä tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa. Kuten olette nähneet viime kuukausina, ESMA julkaisi asiakirjan sen hy- hyväksyntäjärjestelmää ohjeista luottoluokitella EU-ssa. Kyse on järjestelmästä, jonka myötä luottoluokitukset, jotka on annettu kolmannessa maassa, jotka, jotka on hyväksytty EU-ssa toimista, niin ne voidaan käyttää sääntelytarkoituksiin EU-ssa. Ottaen huomioon, että suuri osa EUn luottoluokituksesta tapahtuu tämän järjestelmän kautta, niin suuntaviivojen tarkastelu kesäkuun 2018 mennessä on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että nuo luokitukset jatkossakin täyttävät korkeat standardit, jotka on nostettu CRA-asetuksessa ja joita ESMAn pitää seurata myös. Loppuun haluaisin kiittää teitä mielenkiinnostanne ESMAn työhön ja CRA-asetukseen. Olemme sitoutuneet monitoroimaan aktiivisesti asetuksen tehokkuutta, jotta varmistamme sen, että jatkossakin se suojelee investoijia ja muita käyttäjiä ja pyritään edistämään rahoitusvakautta ja sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa. Käytämme hyväksi kokemuksemme, käytämme kaikkia mahdollisia välineitä hyväksemme mukaan lukien, jos se nyt on tarpeen, sitä, että erotetaan sitä, että uudelleen vielä teknisiä standardeja. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Aloitetaan nyt esittelijästä Paul Tangista, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Kiitos komissiolle ja Esmalle siitä, että he ovat täällä ja ovat tehneet hyvää työtä. Mutta tässä kokouksessa nyt katsotaan, mitä on tehty, mutta myöskin sitä, mitä ei ole tehty. Ikävä kyllä. No nyt meidän täytyy katsoa tosiaan tätä työtä, jota ei ole tehty, koska mielestäni tämä tilanne on aika ikävä. Erityisesti jos komissio sanoo, että mitään vaihtoehtoja ei ole, koska me olemme havainneet ongelmia. Meillä on hyvin paljon keskittymiä markkinoilla. kolme neljä yritystä vastaa 93 prosentista markkinoita. Ja mitään muutosta ei ole tulossa. Ja jos tämä liitetään siihen, että pienet CRA tulevat sanomaan, että EKP estää niiden pääsyn markkinoille, niin silloin ei voida vain odotella tilanteen kehittymistä. Voimme jo ennakoida, miten tilanne tulee kehittymään. Nämä kolme yritystä hallitsevat markkinoita tulevina vuosina. Ja kun ajatellaan kilpailua ja erilaisia kantoja, niin haluaisin, että olisi enemmän markkinoille pääsyä. Meidän täytyy varmistaa mielipiteiden monimuotoisuus. Enkä nyt ymmärrä, miksi komissio suoralta kädeltä torjuu ajatuksen julkisesta luottoluokituslaitoksesta, koska silloin olisi yksi lisäkilpailija ja instituutio, joka ei toimi voittojen vuoksi. Ja tämä olisi hyvä monimuotoisuuden osalta. Eli voisitko kertoa, miksei voitaisiin perustaa julkista luottoluokituslaitosta. Ja myöskin, mikä sitten on EKPn rooli siinä, että estää pienempien luottoluokituslaitosten pääsyä markkinoille. No sitten toinen asia. Euroopan parlamentti näkee vaihtoehtoja, joista komissio ei ole puhunut. Ensinnäkin se, niin ja tämähän liittyy tähän STS-kysymykseen, arvopaperistamiseen. Ensinnäkin liikaa luotetaan tähän järjestelmään, mutta parlamentti katsoo, että voitaisiin muuttaa tätä metodihierarkiaa. Eli standardisoitu lähestymistapa olisi ensisijainen ulkoiseen luokitukseen nähden. Ja sitten on sanottu, että näistä rakennelluista tuotteista ei ole mitään tietokantaa ja Parlamenttihan tällaista on ehdottanut STS-kysymyksessä, jotta voidaan varmistaa, että meillä on kunnollinen käsitys markkinavalvonnasta, mutta keskeistä on myöskin se, että investoijat saavat tarvitsemiaan tietoja arvioidakseen näitä hyvin monimutkaisia tuotteita. Ja sanoisin, että no tietysti on erilaisia lähestymistapoja ja on vaihtoehtoja. Ja Euroopan parlamentti haluaa, että niitä sovelletaan ja onneksi niille on saatu laaja tuki parlamentissa. Sitten 741 CRAsta, jotka rekisteröity, toimivat yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja haluaisin kuulla, mitenköhän tämä tulee sitten kehittymään tämä tilanne lähitulevaisuudessa, koska meillä on hyvin paljon tätä keskittymistä ja tätä liiallista luottamusta. Eli mitä se sitten merkitsee jos meillä on vielä näitä yhdistyksessä kuningaskunnassa, jotka eivät enää kuulu eurooppalaisen sääntelyyn piiriin. Kiitos. Kiitos Paul. Seuraavaksi ryhmien puheenvuorot oltaan EPPstä. Sirpa Pietikäinen, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Niin toisin kuin tässä äsken kuulimme arvostelua, niin me olemme oikeastaan aika tyytyväisiä Esmon ja komission työhön täällä saralla. Ensinnä jaan käsityksen näistä ongelmista, joita meillä on luottoluokituslaitosten ja asetuksen suhteen. Ensinnäkin markkinakeskittyminen on yksi kysymys, mutta siellä tämän lisäksi tuskin on hyötyä, että oli tällainen julkinen luottoluokituslaitos. Jos ajatellaan vaikka tällaisen toiminnan luottokelpoisuutta tai luotettaisiin sitten liikaa tällaiseen viralliseen mielipiteeseen ilman mitään huonoja aikomuksia tai hyviäkään aikomuksia tämän tyyppinen luottoluokitus voisi olla yhtä harhaanjohtava tai heikko kuin muutkin jotkut muutkin, koska luottoluokituksessa on kyse siitä, että se on hiukan niin kuin säätietos. Voidaan odottaa, että se perustuu johonkin vahvaan metodologiaan mutta mitään objektiivista analyysiä ei voi tehdä tulevaisuudesta tai mitä tulee tapahtumaan. Joten mikä tässä sitten on kaikkein tärkeintä? Se on hyvä valvonta, avoimuus ja laatu luottoluokituksissa. Ja mielestäni Euroopan luottoluokitusfoorumi, kun sitä vielä kehitetään, voi palvella tässä näin voidaan luoda vertailtavuutta ja syvällisempiä analyysejä käytetystä metodologiasta eri luokituksissa. Mutta itse asiassa minä kyllä oikeastaan haluaisin enemmän näitä luottoluokituksia laajemman kirjon, koska riski on oikeastaan suurempi, kun ajattelee, että on tällaisia objektiivisia äh, luokkatulotukselle ja väittää, että voidaan nähdä tulevaisuuteen, kun ei kuitenkaan voida. Ja tässä markkinakeskittymän tietenkin on tällainen ongelmakysymys ja olisi parempi, että olisi laajempi skaala luottoluokituslaitoksia täällä Euroopassakin, mutta tälle asialle emme nyt juurikaan voi mitään tehdä, koska sama on hyvin vaativaa, kallista toimintaa, joten ei monia ole pyrkimässä markkinoille vähän sama asia kuin pankkisektorillakin. Sitten haluaisin kuulla hiukan enemmän siitä, miten hyvin meidän valvontamme toimii. Se näyttää toimivan hyvin, mutta miten hyvin, hyvin se nyt toimii kun ajatellaan on hallintoa ja mahdollisia kysymyksiä. Voi olla tällainen konsensus, puolueellisuus, joka tähän vaikuttaa. Haluaisin, että tätä asiaa, tähän asiaan keskityttäisiin paljon enemmän ESMassa tulevaisuudessa – sitten, koska markkinat ovat keskittyneitä, niin on vielä enemmänkin joudumme turvautumaan ulkoisiin luottoluokituksiin ja kehitään tällaista korkean tason arviointiprosessia EU:ssa. Se on todella tervetullutta. Sitten tulevaisuuteen liittyvä kysymys, johon ei vielä keskitytä kuitenkaan. Me tiedämme, että komissio laaditaan, tehdään jo työtä kestävästä rahoituksesta ja paljonkin puhutaan siitä, onko resurssitehokkuus tai otetaanko ilmastoriskit mukaan tulevaisuuden luottoluokituksiin ja miksi ensimmäisen tason asetus ei säätele niin kuin pitäisi näitä kysymyksiä. Kysymys kuuluu, aikooko komissio jotakin tehdä tulevaisuudessa, kun ajatellaan laatuarviointeja tai hallintokysymyksiä tai toisen tason mm, sääntelyteknisiä standardeja. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos nyt ESR-ryhmän nimissä Ashley Fox, viisi minuuttia. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Kun aloitin työstämään luottoluokituslaikotteja olin Herkosesin ja Dominicin kanssa, joten tämä oli ensimmäisiä asioita, kun, sain, kun tuli valtuuksi 2009 ja sen jälkeen parlamentin tavoitteet ovat olleet samat kuitenkin. Haluaisimme lisätä avoimuutta ja laskea eturistiriitojen potentiaalia. Kiitos komissiolle ja ESMAlle esityksistä. ne asetukset hyväksyttiin tähän asti ovat auttaneet noiden tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi halusimme vähentää riippuvuutta luottoluokituksista ja lisätä kilpailua. Ja tuossa mielessä olemme epäonnistuneet voimakkaasti, mutta en usko meidän pitäisi olla yllättyneitä, sillä ei ole mahdollista minusta antaa direktiivejä ja asetuksia täältä käsin ja odottaa sitten, että yhtäkkiä olisi paljon uusia toimijoita ja että markkinoilla päätettäisiin, että siellä olisi vähemmän riippuvuutta luottoluokituksiin. Tietysti kun tässä parlamentissa ei tehdä niin itse, sillä samalla kun minä olin varustelijana CRA kolmosessa, haluttiin vähentää riippuvuutta sen myötä, no samalla olin varustelijana Solvenssi kakkosessa, joka oli kirjamassa lakiin sitä, että on olemassa instituutioita, jotka voivat investoida vain tiettyihin välineisiin tietyillä luottoluokituksella, joten ei vielä yllättynyt, jos tulee ristiriitaisia tuloksia, jos tämä paikka säätelee vastakkaisiin suuntaan samaan aikaan. Huomautin tästä kyllä, mutta se ei auttanut mitään. Mitä tulee kilpailun lisäämiseen, no haluaisin kysyä komissiolta ja Esmalta, miten he arvioivat tämän lisääntyneen hallinnollisen taakan, jota kaikki tämä sääntely asettaa luottoluokituslaitoksille. siellä tietysti nämä kolme suurta amerikkalaista firmaa, jotka edustaja Tang mainitsi, vähän ei pidä niistä kovinkaan paljon, ne ovat paljon paremmassa paikassa käsitelläkseen tuota hallinnollista taakkaa kuin uusi Tuli Ja ja sitten täällä ollaan yllättyneitä, kun on asetettu kaikki nämä hallinnolliset taakat näille uusille tulijoille. No voi herra, jestas, miksi nyt sitten käy niin, että nämä kolme suurta toimia menestyy jatkossakin? Onko tätä arvioitu? Ja uskoisinpa, että tuo lisääntynyt hallinnollinen taakka, joka on hankaloittanut uusien luottoluokittajien saapumista markkinoille – en ole yllättynyt siitä, että komissio ei näe lisäarvoa eurooppalaisessa luottoluokituslaitoksessa. Minun ryhmäni on tätä alusta asti. Ainoa tarkoitus tällaiselle toiminnalle olisi, että sanotaan investoijille, että miten hyvä sopimus olisi investoida kreikkalaisiin velkakirjoihin. Se olisi pelkkää politiikkaa, eikä kukaan kiinnittäisi siihen minkälaista huomiota. Ja jos edustaja Tang ja sosialistit ja vihreät ystävät ajatellaan, että tämä on arvokasta, niin no käyttäkää nyt omaa rahaanne luottoluokituslaitoksen perustamiseen ja kertokaa teille investoijille, miten mahtavaa olisi investoida kreikkalaisiin velkirjoihin ja katsoa sitten, miten hyvin menestyy markkinoilla. Täyttä ajan hukkaa, täyttä julkisen rahan hukkaa. Huomasin, että viimeinen RTE-standardi astui voimaan ensimmäinen tammikuuta 2017. Joten tämä nyt on aivan liian aikaista arvioida, onko tämä ollut menestyksekästä vai ei. Olen hieman huolissani, kun luen, että nyt konsultoitte siitä, että olisi enemmän sääntelyä näistä hyväksyntä endorsement-kysymyksistä. Meillä on ongelma tässä paikassa, mitä tulee ylisääntelyyn me ikinä sallista, että rahoituslaitokset saavat hetken olla rauhassa aina. Halutaan muuttaa jotakin, jotta vaikuttaa, että tekisimme jotain. Tätä oli myös aikaisemmassa kohdassa tänään. CRR, vakavaraisuusasetus, totuttiin tiettyyn sääntelyyn. Tässä puhutaan siis pankeista ja sitten sääntöjä muutettiin, joten annetaan nyt luottoluokittain olla rauhassa joitain vuosia. Ei nyt sekaannuta asioihin, sillä ei saavuteta mitään annetaan heille pari-kolme vuotta, jotta, voitte voidaan arvioida sitten tilannetta sen jälkeen ja sitten analysoidaan, josko muutoksia tarvitaan. Esma, no aina sanotte, miten vähän henkilöstöä teillä on, tai tarvitaan lisää henkilöstöä ja lisäbudjettivaroja, meillä on niin paljon vastuita. No älkää tehkö tällaista. Antakaa asian olla pari vuotta. Kiitos, puheenjohtaja. Um, overregulation. Ylisääntely. No, ei nyt estä tietenkään sitä, että on uusia virastoja, joiden määrä on lisääntynyt huomattavasti tässä, mutta ehkä on toinen keskustelu. Sitten alde puolesta Cora Neivenhoisen. Merci, Madame le Président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos myöskin komissiolle ja Esmalle siitä, että käymme nyt tätä keskustelua. Komission ja Esman raportit ja kaikki kakkostason toimet ovat sovellettavissa ja nyt voimme katsoa, olemmeko onnistuneet uudistamaan näitä markkinoita. Ja tällähän tavalla voidaan kannustaa kilpailuun näillä markkinoilla. Sehän oli yksi päätavoitteista. Ja pari kysymystä tästä asiasta. Jos nyt katsotaan tilannetta, niin se on vähän niin kuin hollantilainen jalkapallo. Eli aina yksi kolmesta suuresta voittaa. Yksi niistä aina voittaa mestaruuden ja tänä vuonna se on Feyenoord, joka voittaa. Mutta vertailut päättyvät siihen, koska Hollannin jalkapalloliigassa on edelleen mahdollista, että toinen tiimi voittaa kupin, kuten hiljattain kävi. Mutta se ei kuitenkaan koske näitä markkinoita, koska se on edelleen oligopoli. 93 prosenttia on kolmen suuren toimijan käsissä. Uusia toimijoita on paljon markkinoilla, mutta ne ovat hyvin pieniä. Ja yksi este markkinoille pääsylle on siinä, että valtaosa rekisteröidyistä luottoluokituslaitoksista eivät ole tällaisia ulkoisia toimijoita EKPn silmissä. Ja mitä tulee kanalaiseen luottoluokituslaitokseen, sen markkinoille pääsy on laajentunut. Komissio on tarkastellut asiaa ja nyt kysyisin, onko komissio tai ESMA ollut yhteydessä EKP tässä kysymyksessä, jos on, niin mitä todettiin, onko mitään konkreettisia päätelmiä. Ja sitten toinen kysymys. Tarkistukset asetukseen vuonna 2013 artiklan 8d otettiin mukaan vaatimus nimetä näitä liikkeelle laskijoita – Ja vuoden 2016 lokakuun raportissa komissio sanoi, että on liian varhaista arvioida näitä säädöksiä, mutta se totesi myöskin, että näitä ei ole kunnolla pantu täytäntöön kansallisella tasolla. No nyt yli puoli vuotta myöhemmin, mikä on komission arvio? Onko tätä säätöä pantu täytäntöön kaikkialla EU-ssa? Tämä säädöshän on vapaaehtoinen luonteeltaan – ja onko se syy siihen, että pienempiä laitoksia ei oteta huomioon? Ja olisiko parempi, jos kriteerit, jotka liittyisivät investointien hyväksymistasoon, pitäisikö se jättää kokonaan liikkeellelaskijan harkintakykyyn? Ja sitten täytyy miettiä, mitä tämä investoijan hyväksyntä tarkoittaa. Ja sitten viime lokakuussa komissio totesi, että sanktiot eturistiriitatapauksissa eivät ole toimineet pelotteena ja onko komissio tai ESMA tehnyt tälle asialle nyt jotain? Kiitos sitten vihreiden puolesta. Ei vaan ensin GUE, edustaja Marisa Matias, mutta hän ei tarvitse olla paikalla. Ei ole muita GUE-edustajia, joten edustaja Sven Giegold, vihreät. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin muistan hyvin keskustelut 2009 aikoihin ja sanoisin, että meillä oli selkeitä tavoitteita ja siksi minusta onkin ihan perusteltua arvioida, saavutimmeko nämä tavoitteet vai ei. Ja se tuli selväksi, me haluamme suurempaa kilpailua, enemmän markkinatoimijoita. Ja oli ihan legitiimiä ottaa näitä asioita esille niin kuin äh, tähän liittyvässä lainsäädännössäkin on, on otettu esiin. Jotta tulisi selväksi, kerron hyvälle ystävälleni Ashley Foxille, että vihreät eivät koskaan kannattaneet julkista luottoluokituslaitosta ja teidän pitäisi muistaa tämä keskustelumme. Me aina puolsimme säätiötä, joka on poliittisen vaikutuksen ulkopuolella, koska minä pelkäsin ihan samaa kuin tekin, että jos tämä olisi julkinen toimija, sitten julkista painetta, emmekä saisi reiluja oikeudenmukaisia luottoluokituksia. Mutta paljonko akateemista kirjallisuutta löytyy siitä, mitä, miltä vaihtoehdot voisivat näyttää. Ja on tilaa väl, julkisen luottoluokituslaitoksen, tällaisen oligopolian välillä, joka nyt on tilanne. Meillä on uusia markkinatoimijoita yksityisille, yksityiselle joita voimme tukea rakenteellisesti ja sitten meillä on mahdollisuus äh, jakaa tällaisia sääntelyteknisiä luottoluokituksia. Ja tässä voisi olla hyötyä tällaista säätiöstä, niin että pienemmät toimijat saisivat suuremman osan tehtävästä itselleen ja tuotteiden liikkeeseen laskijat eivät ole niitä, jotka aina päättävät valita tästä kolmen oligopoliasta. Tästä on paljon laajasti akateemista tutkimusta tehty ja haluaisin kysyä komissiolta, oletteko te tarkastelleet näitä ehdotuksia, oletteko te harkinneet tarttua niihin. Ja sitten vielä yksi kysymys, koska olen samaa mieltä yhdessä asiassa äh, Ashlin kanssa. Tällä hetkellä meidän pitää olla paljon enemmän resursseja täytäntöön toimeenpanoon tämänhetkisen, tämänhetkisen sääntöjen kohdalla. Ja yksi sääntö, josta aikanaan äänestimme, on yksi A-artikla struktuurista rahoitusvälineistä. Siinä pyydettiin tietokantaa monimutkaisille strukturoiduille tuotteille, jotta olisi helpompaa uusille markkinatoimijoille päästä mukaan markkinoille. Haluaisin nyt kysyä, missä tämä tietokanta on, mitä te teitte kun kysyitte, pyysitte ESMAa täyttämään tämän vaatimuksen. Mitä, mitä sanotaan artiklassa 1b? Voisitteko kertoa artiklasta 8b ja mitä te teitte varmistaaksenne, että laki, josta päätimme, todellakin myös panna täytäntöön? tai on pantu täytäntöön, ja jos ei näin ole, niin voisitteko antaa aikarajan, mihin mennessä tulette varmistamaan sen, että lakia myös toteutetaan käytännössä? Euh, merci beaucoup. Kiitos. Itse laitoin itseni menettelemään puhujalistaa, mutta onko muita halukkaita? Jollei, niin haluaisin sanoa pari sanaa siitä, mitä vie, tai siis että kysymyksiä vieraille, on aikaa vastata kysymyksiin. No kuten Paul Tang puhui jo näistä parlamentin pyynnöistä jo. No, jättänyt sivulle nuo kilpailukysymyksen, jotka selvästi ovat edelleenkin tavoite, johon ollaan päästy, ja sanottekin sen, emmekä usko, että siihen päästäänkään ihan pian, mutta että tulee Euroopan sotulaitoksen oheen, niin Euroopan parlamentti halusi, että otettaisiin mukaan sosiaali- ja ympäristökriteerit tapaan, jolla luottoluokituslaitokset työskentelevät. Mikä nyt sitten on tilanne? Tämä aihe on yhä ajankohtaisempi ja lisäisin vielä, että jos meidän pitäisi nyt kirjoittaa uudelleen lainsäädäntöä, niin lisäisimme tällaisen seurantavelvollisuuden, mitä tulee näiden veroilmoitusten laatuun pörssikirjattujen niiden osalta. Ja minusta tuntuu, että kun on tällaisia näitä suuntaviivoja, niin siinä pitäisi kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin jotka liittyvät uskottavuuteen ja vero toimintatapoihin, jotka ovat haitallisia. Sitten Euroopan parlamentti pohti myös sitä, josko miten luottoluokituslaitokset toimisivat poliittisissa prosesseissa tai demokraattisissa prosesseissa ja miten tähän oli puututtu, mutta täytyy sanoa, että olin äärimmäisen järkyttynyt, kun huomasin, että Standard Poor's oli arvioinut Ranskan presidentinvaaliehdokkaita ja antanut kantansa siihen, mitä tapahtuisi, jos Fion tai Macron voittaisi. Siinä vain kaksi esimerkkiä. Sitten tähän loppuun vielä. Minusta tämä toimintamalli, tämä hyväksyntä endorsement-prosessi tuo mukanaan sitä voitaisiin käyttää muilla aloilla. No, tämä kysymys ehkä enemmänkin komissiolle, mutta Esma voi ehkä antaa myös kantassa, Jos ajatellaan Brexittiä, oletteko pohtineet on näkymää, että voisiko se olla toimintamalli, jota käytettäisiin, kun rekisteröidään muita rakenteita kuin vain No niin nyt teillä on paljon vastattavaa, annan kullekin seitsemän minuuttia. Tuoti vastaan en halua kumpi haluaa aloittaa. Mennäänkö samassa järjestyksessä? Eli ensin komissio. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. No, tässä on monia kysymyksiä ja en nyt tiedä mistä alkaisin. En nyt ehkä ehdi käsittelemme kaikkia kysymyksiä, mutta voimme, voitte toimittaa kysymykset sitten meille myöhemmin, jotta voimme niihin vastata. No kilpailusta monet puhuivat. Ja komissiossa käydään samantyyppistä keskustelua jatkuvasti. Me emme ole tyytyväisiä tähän tilanteeseen ja yritämme nyt miettiä, miten tilannetta voitaisiin parantaa. markkinat määrittelevät sen, miten investoijat ja liikelaskijat hyödyntävät luottoluokituslaitoksia. Ja tässä on vaikea nyt tehdä välittömiä muutoksia, mutta meidän kannaltamme tärkeää on avoimuus, laatu, hallinnointi ja eturistiriitojen välttäminen. Tällä tavalla nämä luottoluokitukset ovat laadukkaita ja niitä sitten liikkeelle laskijat ja investoivat voivat hyödyntää. Sitten uusien luottoluokituslaitosten pääsy markkinoille. Tässäkin asiassa on tehty paljon ja paljon pieniä luottoluokituslaitoksia on tällä hetkellä Espan valvonnassa. Ne ovat hyvin pieniä kuitenkin ja ne yrittävät löytää paikkansa markkinoilta. Eli Olemme saaneet palautetta näiltä laitoksilta ja meidän täytyy nyt parantaa oikeasuhtaisuutta tiettyjen toimien suhteen. Meidän täytyy katsoa sanktioita, jotka ovat korkeita, kun katsotaan näiden pienten luottolaitosten liikevaihtoa, mutta hyvin pieniä sitten suurille luottolaitoksille. Ja sitten on toisia kysymyksiä, joissa oikeasuhtaisuuteen ei ole päästy. Ja tällä hetkellä komissiossa tehdään työtä sisäisen arvioinnin osalta ja koitamme katsoa, mitä tällä alalla voitaisiin parantaa ja kuitenkaan vaarantamatta luokitusten laadukkuutta. Tämähän oli tavoitteena. Sitten sosiaali- ja ympäristökriteerit – Nämä ovat kysymyksiä, joihin ESMA voisi vastata, koska tämä liittyy kriteereihin, joiden pohjalta voi rekisteröityä luottoluokituslaitokseen. Ja sitten tämä liiallinen riippuvaisuus ulkoisista luokituksista. No, raportissa on ehdotettu erilaisia välineitä, joilla voitaisiin vähentää tätä riippuvuutta. Mutta monet näistä välineistä ovat kalliita, varsinkin yksittäisille investoijille. Eli tässä tapauksessa nämä toimijat saavat tietoa myöskin formilta. Eli tällainen tiedon saanti on tärkeää yksittäisille investoijille, mutta monet näistä ehdotetuista välineistä saattavat olla hyvin hintavia. Ja sitten Euroopan keskuspankin tilanne Tiedämme, että pienemmät luottoluokituslaitokset eivät EKPn silmissä ole sellaisia, jotka, joilla on merkitystä. Tiedän, että aikaisemmin on keskusteltu tästä, mutta en nyt tiedä, mikä tämänhetkinen tilanne on. Mutta tämä on kuitenkin kysymys, joka täytyy panna merkille. Ja vie tämän asian esimiehilleni. Niin Eli tätäkin asiaa täytyy seurata. Ja me yritämme aina tiedottaa näistä kysymyksistä ja yritämme edistää käytössä olevia markkinavälineitä. Tähän nyt menee vielä aikaa, koska nämä asetukset ovat suhteellisen uusia – ja jotkut toimet astuvat voimaan vasta vuoden alussa, eli tässä on paljon uusia asioita nyt markkinoille, joten tarvitsemme hiukan aikaa nähdäksemme, miten nämä asetukset vaikuttavat. Mutta tietyissä kysymyksissä, jotka liittyvät vaikka sanktioihin, oikeasuhtaisuuteen, niin niitä työstetään jo nyt. No ei nyt varmaan vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta me voimme sitten vastata näihin kysymyksiin myöhemmin. Kiitos. Ähm, Esma? Uh, thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Paljon kysymyksiä. Ensinnäkin sanoisin, että mitä tulee Esman politiikkaan, ja sen vastuisiin. No, me emme vastaa kilpailusta, joten me on tietyt rajat. On tarkastella, että markkinoilla tapahtuu, mutta no, tietysti on hyvin suurta keskittymää. Siitä syystä Esmassa me keskitymme voimakkaasti siihen, mitä laatuinen luottoluokituksilla on ja mitä prosessia niitä taustalla piilee. Luottoluokituslaitoksissa nämä kolme suurta toimijaa eivät ole poikkeus tähän fokuksen keskittymään. Tästä syystä ESMA käyttää paljon aikaa ja ponnistaa voimakkaasti sen eteen, että tarkastellaan luottoluokitusosaston hallinnointia, validointiprosesseja riippumattomissa raporteissa – ja pohditaan johtokuntien jäsenten asemaa. Tällä pyritään edistämään ja no, tarjoamaan pohjaa laadukkaalle työlle, ottaen huomioon, että toiminta on niin keskittynyttä. Toinen asia, mikä pitää ymmärtää, on, että hyvin keskittyneillä markkinoilla, no onko uusia tulokkaita, onko sääntelytaakka liian raskas, onko mahdotonta peräti tulla markkinoille, no, tilastojen mukaan vastaus on ei, Tällä hetkellä on 39 rekisteröityä luottoluokituslaitosta, joista noin 25 on sertifioitua ja keskiarvon mukana on kaksi tai kolme uutta tulokasta per vuosi. Siis ne ovat kaikki pieniä tai keskisuuria luottoluokituslaitoksia. En sanoisi, että on mahdotonta tulla markkinoille uudena tulokkaana. Sitten mitä tulee tähän hyväksyntämenettelyyn, endorsement-menettelyyn, no puhuttiin näistä suuntaviivoista, että miksei näitä luottoluokittajia olla rauhassa vain, miksi turvaa lisää sääntelyn no, vastaus on, että valvontaa toimien emme halua jättää luottoluokittajia rauhaan, jos on tarpeen viedä niitä oikeaan suuntaan. Tämä tulee näihin suuntaviivoihin, no nämä ovat olemassa vielä suuntaviivoja, joita pitää tarkistaa johtuen siitä, että ensinnäkin se on velvollisuuslain mukaan ja toiseksi luottoluokittu, tai siis CRA3 lainsäädäntö pitää ottaa huomioon, kun tarkistetaan kehyksiämme. Kyse ei ole siitä, että on lisää lainsäädäntöä, vaan siitä, että suuntaviivoista tehdään sopivammat ottaen huomioon nykyasetus. Sitten toiseksi pienempiin CRA luottoluokittajien valinta. No, työstimme tätä kysymystä. Tarjoamme tällaista valvontabriefausta. Pitäisi auttaa siinä, että useampi osallistuja liittyy tähän kehykseen ja noudattaa sääntöjä sitten. Nämä strukturoidut rahoitustiedot, jotka on mainittu täällä aikaisemminkin, niin Meistä tämä on tärkeä väline. Se voi olla hyvin tärkeä väline markkinoille. Työstämme tätä par-aikaa osana STS-vaatimuksia ja se otetaan sitten mukaan SIS-prosessiin, josta sitten seuraa julkinen tietokanta. Siinä on tietoja, jotka sitten antavat ihmisille mahdollisuuden tehdä omia analyysejä, mikä on hyvin tärkeää. Sitten Brexit ja malli tulevaisuudelle. No ainut asia, jota se sanoa, on seuraava, josta on huomioon, että sanotaan nykyluokituksilla, joita käyttää, säännötarkasti 73 prosenttia niistä tulee EUn ulkopuolta noista luokituksista. Niissä käytetään tätä endorsement-menettelyä. Siinä huomataan tämän kaiken järki ja tarkoitus sen vuoksi. noin suuntaviivojen tarkistus on hyvin tärkeää, jotta voidaan selventää ESMAn valtuuksia, kun se valvoo näitä ulkopuolta tulevia luokituksia ja ottaen huomioon se, että UKsta tulee kolmas maa ja ottaen huomioon, että suurimmat luottoluokittajat toimivat Lontoossa. No, tietysti nämä suuntaviivat ovat hyvin tärkeitä, jos ajatellaan valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta. Lopuksi ERP Tämä on vasta alkanut viime vuonna. Meistä tämä on hyvin mielenkiintoinen tietokanta. Myös noiden kannalta pitää katsoa, mitä tuloksia tulee, kun ihmiset alkavat käyttämään sitä enemmän markkinoilla. Joten on liian aikaista sanoa, mitä tästä tietokannasta tulee seuraamaan. Kiitos. And on the question of the... Ja sitten eturistiriitakysymykset. kysymykset ette sanoneet siitä mitään. Um, regarding conflicts of interest. Mitä tulee eturistiriitoihin, niin tämä on yksi tärkeimmistä valvonnan prioriteeteista. Yritin ikään kuin vastata tähän alussa, kun sanoin, että ESMAN fokus on valvonnassa ja prioriteetit myös tietysti, kun tarkastellaan esimerkiksi riippumattomia johtajia ja katsotaan hallinnointi rakennetaan on hyvin tärkeää, kun halutaan lientää noita ongelmia, joita esiintyy. Mahdollisissa eturistilitapauksissa tietysti tämä voi vahingoittaa luokitusten laatua. Espanjalta tietysti toimii ykkös- ja kakkostasolla, joten noissa valtuustemme puitteissa voimme työstää myös noita kysymyksiä. Kiitos. Merci beaucoup de cette... Kiitos keskustelusta. Oli tärkeää, että valiokuntamme sai läpi näitä kahta kertomusta, jotka liittyvät luottolaitoslaitoksiin. Näin ollen tämä kohta on käsitelty. Seuraavaksi kohta 11 esityslistalla, mutta en kuitenkaan näe esittelijämme. Edustaja Vandenhoisen korvaatteko edustaja Toirin, selvä. Eli voimme avata tämän kohdan kyseessä siis kaksinkertaisen verotuksen riitojen ratkaisun mekanismit Euroopan unionissa ja käymme läpi tarkistuksia ja käsittelemme niitä. Edustaja Van Nivenhoisen, olkaa hyvä. Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Esittelijä kiittää kaikkia arvokkaista panoksistanne ja tarkistuksistanne mietintöön. Yritysten pitää maksaa veronsa siellä, missä voitot syntyvät ja kaksinkertainen verotus tai kaksinkertainen verotuksen puuttuminen vaikuttaa kielteisesti. Jotkut mieluummin hyväksyvät kaksinkertaisen verotuksen kuin lähtevät kallisiin menettelyihin, jotka eivät takaa sitovaa päätöstä, joka poistaisi kaksinkertaisen verotuksen. Ja siksi esittelijä oli tyytyväinen tarkistuksista, jossa korostettiin, että kun käsitellään kaksinkertaista verotusta, niin asiat pitää hoitaa nopeasti, tehokkaasti ja sitovalla tavalla. Esittelijä korostaa, että me voimme laajentaa soveltamisalaa, joka liittyy kaksinkertaisen verotuksen ratkaisun mekanismiin, ja näitä menettelyitä pitää myöskin nopeuttaa. Näiden aikojen pitää olla lyhyempiä, ja vaikutusten alan pitää tehdä pieniä muutoksia. Ja jos mekanismi toimii, niin silloin – sitä pitäisi avata yhä enemmän, jotta sitä voidaan soveltaa kaikkiin kiistoihin, jotka liittyvät kaksinkertaisen verotukseen. Hän pitää hyvänä tarkistuksenne. Ja kuten aikaisemmin todettu, veronmaksajien ei pitäisi kärsiä näistä menettelyistä ja tarkistuksissa ehdotettiin, että liialliset verot palautetaan veronmaksajalle – Tämän pitäisi olla itsestään selvää, mutta ilmeisesti tämä täytyy vielä todeta erikseen. Hän katsoi, että lyhyemmät aikarajat ovat tervetullut ehdotus ja parlamentin pitää ottaa kantaa silloin, kun on taakkoja, jotka liittyvät siihen, että eri, jokaisessa valtiossa on erilaiset veropohjat ja se luo sitten kitkaa sisämarkkinoille. Esittelijän aikaisemminkin korostanut, että henkilöt, jotka on nimetty neuvoa antaviin toimikuntiin ja riidanratkaisutoimikuntiin, niin näiden henkilöiden pitää olla puolueettomia. Ja siksi pitäisi olla pysyvä neuvontava toimikunta, joka varmistaa, että näihin tavoitteisiin päästään. Ja tällä tavalla voitaisiin varmistaa se, että riidanratkaisu toteutuu nopeammin ja näin voitaisiin myöskin kerätä tietoa ja kokemusta komission jäseniltä. Ja jos on pysyvä neuvoantava toimikunta, niin se parantaa myöskin menettelyiden läpinäkyvyyttä. Eli esittelijä jälleen kerran haluaisi korontaa, kuinka tärkeää on se, että meillä on oikeudenmukainen yritysverojärjestelmä, joka kannustaa yrityksiä hyödyntämään sisämarkkinoita. Ja esittelijä on iloinen siitä, että niin monet haluavat oikeudenmukaisemman verotusjärjestelmän, ja kompromissitarkistukset sitten toimitetaan teille pian. Ja lopuksi esittelijä haluaisi vielä kiittää teitä tarkistuksista ja valiokunnan sihteeristöä sen arvokkaasta tuesta. Kiitos. Uh, thank you. Uh, the... Kiitos. Puheenjohtaja on tullut takaisin, joten pitää antaa hänen tulla takaisin paikalle, mutta minun pitää palata omalle paikalle niin olen seuraava puhuja, joten hetki pieni. So, next speaker, Pervash Beres. Oh, ah, first Schwab. Sorry. No, grazie, Presidente. Um, what, what should I say now after that? Uh... No, mitä nyt pitäisi sanoa tämän <clears throat> hienon koran johdannon jälkeen tästä Toirer, eh, Mikael Toirerin työstä. Työ on alkanut todellakin varsin hyvin ja nyt odotamme jo näitä kompromisseja sitten Saksaan. En ollut aikaisemmassa keskustelussa uskon, että esittelijä luonnoksensa myötä menee oikeaan suuntaan. Olisimme oikeaan suuntaan. Haluaisin kiittää häntä siitä, että hän on nopeuttaa tuota riitojenratkaisumekanismia. Kaiken kaikkiaan kolme asiaa, jotka haluaisin lyhyesti käydä läpi. Ensinnäkin tuo pysyvä neuvontava komitea minusta on tärkeä nopeuttaa menettelyä. Siellä ei voi olla niin, että yritykset vuosien ajan joutuvat odottelemaan viranomaisten päätöksiä. Senpä takia niin pitkälti kuin se mahdollisesti kanssa pitää lyhentää noita määräaikoja ja käsittelyaikoja, mutta on toinenkin mahdollisuus nopeuttaa toimintaa esimerkiksi sen sijaan, että olisi aina neuvontava komitea nimitettynä, niin voitaisiin vain perustaa pysyvä neuvontava komitea – jolla tuota määräaikaa käsittelyaikavuus lyhentää entisestään sen myötä säännöllinen ja rutiininomainen käsittely myös kaiken kaikkiaan toteutuisi ja nopeutuisi näin ollen. Luottamus jäsenvaltioiden viranomaisten välillä myös nousisi. Sitten mahdollisuus sille, että tuo neuvontava perustuisi, toteutuisi, no ainahan on tuo pysyvä komitea, tämä takia olisi tärkeää, että olisi tai ei olisi mahdollista enää kansallisia toimintoja nimittäin, mikä toisi vakautta koko järjestelmän toiseksi, arvon kollegat. Mikä on suhde toist, toisiin oikeudellisiin välineisiin? No minun muut, muut tarkistukseni liittyvät siihen, että suhdetta muihin oikeudellisiin välineisiin selvitetään. Esimerkiksi nämä bilaar, kahdenväliset kaksosvertosopimukset, tässä asetuksessa tai sen myötä tulevassa riitoratkomikossa pitää aina antaa selvemmät säännöt veronmaksajille ja tiukat aikataulut. Muilta osin kuitenkin pitäisi ottaa huomioon, että tämän asetuksen myötä sopimuksia purettaisiin ja että koordinoitu unionin asetus saataisiin status quoksi. Kolmanneksi, arvon kollegat, no kyse on näistä sille, että viitataan takaisin näitä valituksia, niin jos kansalliset viranomaiset pitävät hakemusta sellaisena, että tästä ei voida ottaa käsittelyyn, jos yritys tekee valituksen, niin sitten voi viedä sen takaisin, mutta minusta olisi tärkeää, että tarkassa 5.1 mainitaan, että viranomaisten pitää myös antaa perustelut tälle hylkäykselle, jotta luodaan avoimuutta. Ja odotan innollani kompromissiehdotuksia esittelijältä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you for three minutes per Perez. Yes, uh, thank you. I will... Kiitoksia tänään. Puhun Anna-Liis Dodin sijaan. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle ja luen hänen puheenvuoronsa. Kiitän esittelijää työstä ja mietinnöstä ja kiitän muita kollegoja hyvistä ta- tarkistuksista. Monet tarkistukset ovat samantyyppisiä ja ne yhdistetään kompromissitarkistuksissa ja sa- tätä kautta saadaan aikaan selkeä komissio. Parlamentin kanta komissio hyvää äh, tekstiä. Tätä kautta tämä auttaa monia yrityksiä. EU-ssa voidaan välttää vahinko, jota syntyy kaksoisverotuksesta johtuen verosääntöjen eroavaisuudesta. Loppujen lopuksi haluaisimme, että täysin täytäntöön pannaan yhteinen yhdistetty yritysveropohja, joka estäisi tämän tyyppisiä kysymyksiä tulemasta esiin alun perinkään. Tällä välin kuitenkin tämä ehdotus lisää yritysten luottamusta, suurten ja pienten yritysten luottamusta, jotka haluavat toimia rajat ylittävästi. Esittelijän mietintö tukeutuu komission ehdotukseen ja vähentää aikaa, jota menee kansallisilta viranomaiselta ratkaista kiistoja ja näyttää siltä, että monet kollegat jakavat tämän pyrkimyksen. Me halusimme vähentää aikarajaa puoleen komission ehdotuksessa, jotta voitaisiin sovittaa tämä prosessi yhteen sen li- liikemallin mukaisesti. Tämä on ollut yksi perustelukomissiollekin. Me haluaisimme myös vähentää taakkaa PK-yritysten kohdalla, joiden täytyy käyttää mahdollisesti näitä mekanismeja. Tämänhetkisessä ehdotuksessa voidaan odottaa, että pitäisi tutkia kansallista lainsäädäntöä ja verosopimuksia, joita on tässä annetaan myös huomattavaa aikapainetta pienemmille yrityksille, mitä tulee vaatimuksiin viranomaisilta. Me olemme tarttuneet tähän epätasapainotteen kysymykseen ja haluamme, että viranomaiset kertovat valittajille mahdollisista hylkäämisistä, jos pidetään, pidennetään aikarajoja tai lisätään avoimuutta. Tätä meidän ryhmämme ei voi tukea, koska suurempi veroavoimuus on avaintekijä, kun halutaan reilumpaa yhteiskuntaa rakentaa. Olemme myös pyytäneet, että tarkistettaisiin direktiiviä ja tämä päätös tehtäisiin lainsäädännön kesken, pitäisikö sitä edelleenkin soveltaa vai ei. Toivottavasti tarkistusvaiheessa olemme sitten sopineet täydestä CCCTVstä ja silloin ehkä monet ehdotukset tässä eivät enää olekaan välttämättömiä ainakaan koskien suuria yrityksiä. Haluaisin jälleen kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä heidän tarkistuksistaan ja odotan jatkossakin hyvää yhteistyötä. Kiitos. Uh, Kiitos ESR-ryhmän puolesta. Edustaja Pirkko Ruohonen-Lerner. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Chair.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 vuodesta. Edustaja Van Crespo. Eh, gracias, presidente. Eh, nosotros... Kiitoksia. Me katsomme, että tällä hetkellä suuret eurooppalaiset yritykset rapauttavat veropohjaa ja ne maksavat veroja siellä, missä verotus on alhaisinta. Joissain Euroopan maissa yritysverotus on alle yhden prosentin. Ja meillä on siis globaalisesti taantumuksellinen järjestelmä, jossa ne, joilla on kaikkein eniten, ovat niitä, jotka maksavat kaikkein vähiten. Hyvin usein eurooppalaiset hallitukset ovat rikoskumppaneita tässä. Ne tukevat ylikansallisia yrityksiä ja estävät verotarkastajien työtä, kun kyse on yritysverotuksesta. Tämä on suuri ongelma Euroopassa. Tämä heikentää jäsenvaltioiden suverenisuutta ja mahdollisuuksia tarjota laadukkaita palveluita. Komission pitäisi puuttua tähän asiaan nopeasti mutta tällä hetkellä käsitellään päinvastaisesta asiasta. Hyvin harvat tapaukset, jotka liittyvät kaksinkertaiseen verotukseen. Suurin ongelma, joka meillä ei ole kaksinkertainen verotus, vaan kaksinkertainen verottamatta jättäminen. Meidän pitäisi torjua sitä ja meidän pitää nyt tehdä työtä ja me olemme laatineet tarkistuksia, jotka ovat juuri tämän suuntaisia. Me emme ole samaa mieltä siitä, että pitäisi nopeuttaa tätä prosessia, ja olemme ehdottaneet, että olisi lyhyt, lyhyempi aikaväli, kun valittaa verotuksesta, eli tämä lyhennettäisiin kolmesta vuodesta yhteen vuoteen. Mutta viranomaisilla pitää olla riittävästi aikaa tarkastella näitä tapauksia, koska ne ovat usein erittäin monimutkaisia. Ja siksi meidän täytyy antaa enemmän aikaa hallituksille. Ja tämä ei kuitenkaan pidentäisi koko prosessin kestoa, koska tämä valitus pitää esittää aikaisemmin. Ja lisäksi tämän alan toimijoiden, esimerkiksi verotarkastajien, pitää olla osana näitä sovittelukomiteoita, koska näissä asioissa tarvitaan teknistä tuntemusta. Ja tästäkin asiasta on tehty tarkistus Ernest Urtasunin kanssa vihreistä. Lisäksi katsomme, että päätösten pitäisi olla julkisia näissä tapauksissa, ja me katsomme, että salailu ei ole paikallaan, kun kyse on kansainvälisestä verotuksesta. Ja tällä tavalla meidän täytyy vaikuttaa siihen, että päätökset ovat oikeudenmukaisia, ja meidän täytyy selittää kansalaisille, miten sääntöjä sovelletaan, ja meidän täytyy varmistaa se, että kansalaiset saavat haluamaansa avoimuutta. Ja lopuksi me emme kannata sitä ehdotusta, että jos esittää valituksen kaksinkertaisesta verotuksesta, niin se voi sitten antaa immuniteetin ympär- yritykselle näissä riitakysymyksissä. Tämä saattaa haitata viranomaisten toimintaa ja tätä voidaan käytetä tavalla yrityksissä sillä tavalla, joka on oikeastaan petos. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ernest Urtasun vihreät. Uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kollegani Urban sanoi, niin tärkeintä on varmistaa, että on oikeudenmukainen reilu verojärjestelmä eu sen takia. Yksi kriteeri, joka on tärkeämpi, on, että tuotot verrataan siellä, missä ne on laadittu tai saatu sen takia Minusta tämä mietintö pitäisi muistuttaa siitä, että kirjastot tarvitaan CCTP Euroopan tasossa on ensimmäinen asia, ja se on tarkistuksessamme mainittu. Olemme nähneet monissa tarkistuksissa myös muilta kollegoilta liittyen tähän näihin käsittelyaikoihin, valituksiin ja siihen, että voidaan ostaa lisätietoja ja siihen, että voidaan ottaa tuo toinen vaihe riitojen ratkaisussa ja se, miten määritellään tuo lopullinen päätös. Veronmaksajille olemme valmiita yhteistyötä kaikki ryhmien kanssa, että löydetään kompromissia siinä, mutta jos me pyytää myös tiettyä näyttöä eri ehdotuksista ja perusteluita tarvitaan paras mahdollinen ratkaisu sekä yrityksille, mutta myös mikä tärkeintä julkisille, julkisviranomaisille. Olemme erityisen että tämä on yksi tärkeimmistä pointeistamme tässä kysymyksessä. Se, miten nimitetään nuo riippumattomat henkilöt tuohon riitojen ratkaisuun. Tarkistus 156 meiltä erityisesti huomauttaa, että tämä kysymys, kun pyritään sitä, että nuo henkilöt ovat riippumattomia, neutraaleja ja otettavia, no sen takia komission pitäisi pystyä tarkistamaan listattujen henkilöiden riippumattomuus ja tarkistaa se kolmessa kuukaudessa sen jälkeen, kun tieto on jaettu komission kanssa. Se on tarkistettu 60 meiltä. Sitten jos on vaihtoehtoista niin uskomme, että tämä pitäisi pysyä poikkeuksena 162 tarkistus meiltä sitten sama riippumattomuustakuu. Sitä pitää osoittaa myös, kun nämä henkilöt nimitetään siinä. Se on hyvin tärkeää lopuksi se, kun julkaistaan lopullinen päätös, no uskomme, että on tärkeää saada tuo päätös julkiseksi, jotta vältetään jatkoriidat sen takia vain henkilötiedot tai tiedot, jotka ovat salaisia, niitä ei saisi julkaista, mutta sen tapauksessa muilta osin avoimuuden pitäisi säilyä. Siinä siis asioita haluaisimme korostaa. Tänään me valmiit tekemään yhteistyötä esittelijän ja muidenkin muissakin asioissa. Kiitos. Thank you. Kiitos. En näe EFDDtä, joten ENFn puolesta edustaja Kappela. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä direktiiviehdotus, joka liittyy kaksinkertaisen verotuksen torjuntaan, niin se on hyvin tärkeää. Tällä hetkellähän on noin 900 riitatapausta, joita käsitellään, ja ne liittyvät noin 5 miljardiin euroon ja niiden käsittelyajat ovat usein yli kaksi vuotta. Eli meidän täytyy tehdä näistä menettelyistä tehokkaampia ja nopeampia ja meillä pitää olla lyhyemmät ajat näissä riidanratkaisuissa. Eli me tuemme komission ehdotusta ja myöskin esittelijän ehdotusta, joka toteaa, että meidän täytyy lyhentää näitä aikoja. Ja sehän kuuluu sitten kansallisille viranomaisille, eli jäsenvaltioiden ja asiasta vastaavien viranomaisten pitää varmistaa se, että näitä menettelyaikoja lyhennetään. Ja meillä voisi olla näitä neuvoa antavia toimikuntia. Tällä tavalla voidaan parantaa riidan ratkaisumenettelyiden laadukkuutta. Ja minulle on tärkeää, että nämä henkilöt eivät ole vain riippumattomia ja päteviä, vaan myöskin puolueettomia toiminnassaan. Selvää on se, että jos on kaksinkertaista verotusta, niin se on este sisämarkkinoiden toiminnalle. Me tarvitsemme hyvin toimivat sisämarkkinat, jotta saamme aikaan kasvua ja työpaikkoja – ja siksi katson, että on erityisen tärkeää, että nopeasti löydetään tähän asian ratkaisu. Ja sitten odottelen kompromistarkistuksia, joita esittelijä laati. Kiitos. Thank you. Kiitos. En ole saanut puheenvuoropyyntöjä metrissä puhujalistaa. Ei ketään, joten annan puheenvuoron takaisin esittelijälle. It's not. Hän ei ole paikalla, joten voin vain lukea aikataulun tästä, eli äänestysekonissa 8. kesäkuuta. Tämän myötä voimme päättää aamupäivän kokouksemme. Jatkamme työskentelyä kello kolmelta. Kiitos.